Mes chers collègues, nous allons commencer notre Hyvät kollegat, aloitamme kokouksen. Le projet d'ordre du jour peut être adopté. Esityslista voidaan varmaan hyväksyä, jos ei ole vastalauseita. Pöytäkirja 22.23. maaliskuuta 2017 voidaan myös hyväksyä, jos ei ole vastalauseita. Ilmeisesti ei. Ja sitten voimme heti siirtyä kokouksen aiheisiin. Minulla on kunnia toivottaa komission jäsen Bulls tänne tervetulleeksi. Hän istuu tässä vieressäni. Hän puhuu komission työohjelmasta vuonna 2017. Hienoa, että olette täällä. Meillähän on hyvin läheiset yhteistyösuhteet ja on todella mukavaa voida toivottaa teidät tervetulleeksi tänne valiokuntaan aina. Meillähän on hyvät yhteistyöpuitteet ja siksi hyvä vuoropuhelu meidän toimielintämme kesken. Tänä vuonna olette ensimmäistä kertaa meillä ja vuoropuhelun tarkoitushan on se, että tehdään rakentavassa hengessä järjestäytyneesti yhteistyötä ja myös suunnitellaan valmistellaan hyvin tulevan vuoden töitä. Komission jäsen, pyytäisin teitä nyt vähän puhumaan komission työohjelmasta 2017-2018 liikenteen alalla. Tämän päivän keskustelun tarkoitus on myös vetää johtopäätöksiä siitä, miten pitkälle on pystytty toteuttamaan komission työohjelmaa – vuonna 2017. Usein katsotaan tulevaisuuteen, mutta ei katsota sitä, mitä on saatu aikaiseksi. Mielestäni nyt olisi ihan hyvä hetki katsoa myös, mitä tänä vuonna on saatu aikaiseksi. Varmasti työtä on vielä tehtävänä, jotta päästään niihin tavoitteisiin, joita olemme itsellemme asettaneet liikenteen alalla. Tavoitteenahan on turvallinen ja tehokas liikenne – kuluttajien etujen mukaisesti tietenkin myös niin, että edistetään sisämarkkinoita ja vastataan niihin haasteisiin, joita meillä on myös digitalisoinnin osalta yhä verkostuneemmassa maailmassa. Siksi tämä työohjelma on meille hyvin tärkeä prioriteetti. Kysehän on myös ympäristöstä, ympäristötavoitteista – muistaen ilmastonmuutoksen haasteet. Tämäkin on tärkeä aihe eu tasolla. Komission jäsen, annan teille puheenvuoron. Toivon, että voitte kymmenessä minuutissa esitellä tämän aiheen ja toivon, että sen jälkeen käymme vielä kiinnostavaa keskustelua. Me olemme vähän muuttaneet nyt menetelmää. Komission jäsenen pu- puheenvuoron jälkeen kuulemme koordinaattoreiden puheenvuorot. Koordinaattorit saavat jokainen viisi minuuttia niin kutsuttua ping-pong-keskustelua varten. Ja tästä en lähde neuvottelemaan. Kysyn todella viidestä minuutista komission jäsenen ja koordinaattorin. Viisi minuuttinen kysymys ja vastaus. Ja sen jälkeen jatketaan. Sen jälkeen muut valiokunnan jäsenet voivat pyytää puheenvuoroja. Kolme minuuttia. Silloin puheaika. Komission jäsen Bulls halusi vielä sanoa seuraavaa. Meitä istuu tässä nyt kaksi naista toimintamme edustajina. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Teidän kanssanne on todella mukava tehdä yhteistyötä. Olen todella ylpeä siitä, että voin toivottaa teidät tänne tervetulleeksi. Kiitos, että tulitte tänne. Kiitos paljon puheenjohtaja, Parahin Karima, varapuheenjohtajat, TRAN-valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Meillä taitaa olla täällä vieraitakin tänään. Olen iloinen, että voin olla täällä parlamentissa jälleen. Ja minun puheenvuorossani on oikeastaan kaksi osaa tänään. Ensin haluaisin puhua teille komission työohjelman täytäntöönpanosta vuoden 2017 työohjelman ja toiseksi haluaisin katsoa tulevaisuuteen ja esitellä teille, mitä työtä aiomme tehdä vuonna 2018. Meillä on paljon aiheita käsiteltävänä, joten siirrytään heti asiaan. Ensin liikkuvuuspaketti. Kaikkein tärkein asia vuonna 2017 on itse asiassa liikkuvuuspaketti. Meillä on mahdollisuus käydä keskustelua tästä aiheesta tulevassa täysistunnossa. Tulen sinun esittelemään yksityiskohdat komission ehdotuksesta. Ja valiokunnassanne kesäkuun 19. päivä siksi kerron nyt ihan lyhyesti vain, missä mennään tällä hetkellä. Tämä paketti syntyi jotenkin pienempänä tiepakettina – nyt siitä on kasvanut suurempi paketti, jossa on monia aiheita, ja tämä heijastelee komission tavoitetta päästä eroon siiloista ja liikenteen alalla. Tämä heijastelee minun visiotani täysin integroiduista liikennejärjestelmistä. Liikkuvuuspakettissa on kaikki tiealoitteet, mutta myös muita ehdotuksia, kuten rekkojen hiilidioksidistandardit. Ensimmäiset seitsemän ehdotusta luultavasti saadaan valmiiksi hyväksyntää varten neljän viikon kuluttua 31. päivä toukokuuta. Ja toinen ehdotusrypäs on suunniteltu vuoden lopulle. Varmasti näette, että liikkuvuuspaketti on hyvässä tasapainossa. Siinä otetaan huomioon sosiaaliset, ympäristölliset, digitaali- ja sisämarkkina-aspektit. Samalla pyritään purkamaan turhaa byrokratiaa ja sehän on meidän ykkösprioriteettimme. Toiseksi huolehditaan siitä, että tiukemmin noudatetaan – näitä sääntöjä. Tämä noudattelee päätöslauselman luonnostanne, josta äänestitte valiokunnassa muutama viikko sitten. Mutta tässä tarvitsisin apua. Ne toivon, että voitte painostaa jäsenvaltioita, että jäsenvaltiot saadaan myös tähän työhön mukaan. Toivon, että jäsenvaltiot hyvin avoimesti keskustelevat näistä aiheista ja tietenkin myös täytäntöönpanevat sopimustamme. Kuten kaikki tiedätte, nämä ovat poliittisesti hyvin tärkeitä ehdotuksia. On tärkeää, että teemme läheistä yhteistyötä – ja huolehdimme siitä, että koko paketti hyväksytään minun mandaattini aikana, koska tämä on hyvin tärkeä asia, jotta voidaan huolehtia sisämarkkinoiden kunnollisesta toiminnasta. Luotan tukeenne. Toivon, että näette tämän paketin prioriteettina. Todella toivon, että asetatte ajoissa tiimit hoitamaan näitä asioita, jotta työ saadaan tehtyä aikatauluissa, jotka on nyt suunnitteilla. Toiseksi tieliikenneturvallisuus. Kun tieliikenteestä puhutaan, puhuisin myös tieliikenneturvallisuudesta. Se sopii hyvin tähän kohtaan. Esittelin tuloksia tässä maaliskuussa, kun puheenjohtaja oli läsnä myös ja jotkut muutkin kollegat ne. Tieliikennekuunnelmia on pystytty leikkaamaan 2 prosenttia ja tämä antaa meille todella myönteistä tukea tässä työssä. Mutta on aina vaikea puhua luvuista, mutta kyllä nämä luvut kannattaa mainita. 25 500 ihmistä kuoli vuonna 2016 Euroopan tieliikenteessä. 600 vähemmän kuin vuonna 2015. Tämä on tietenkin kannustava luku, mutta ei tämä riitä. 135 000 ihmistä loukkaantui vakavasti. 135 000 ihmistä siis vuosittain, tuodempien lukujen mukaan. Joten ensimmäinen päivä helmikuuta hyväksyimme ehdotuksen, jolla muutetaan direktiiviä, joka koskee ammattikuljettajien koulutusta. Näin voimme huolehtia paremmasta tieliikenneturvallisuudesta ammattikuljettajien osalta. Meitä innosti kovasti se ajatus, että 10 prosenttia on rekkojen aiheuttamia, 10 prosenttia pakettiautojen ja 18-17 prosenttia päittäistä onnettomuuksista. Ja on hyvä, että saimme tehtyä tätä työtä. Neuvosto on jo katsonut ja käsitellyt ensimmäisessä käsittelyssä hyvin myönteisesti ja rakentavassa hengessä tätä, ja me olemme valmiita tekemään yhteistyötä Euroopan parlamentin ja teidän esittelijänne edustaja Lundgrenin kanssa ja varjoesittelyiden kanssa, jotta saadaan tämä tärkeä lainsäädäntötyö päätökseen. Varmasti TRAN-valiokunta huolehtii myös tieliikenneturvallisuudesta. Seuraavana lentoliikenne 2017 edelleen aiheena. Nyt siirrytään siis lentoliikenteeseen. Me valmistelemme lainsäädäntöpakettia, joka koskee lentoliikenneyhteyksiä. 7. päivä kesäkuuta on nyt suunniteltu päivämäärä tässä paketissa. Lisätäytäntöön pannaan lentoliikennestrategiaamme ja siinä on myös suuntaviivat, jotka koskevat julkisen palvelun velvoitetta ja omistajuutta valvontaa. Samalla halutaan huolehtia siitä, että kilpailu toteutuu lentoliikenteessä näin korvataan asetus 868 2004. Tämä lainsäädäntöehdotus ottaa huomioon tämän parlamentin eli teidän toivomuksen, että EUlle pitäisi saada tehokas väline toimia, kun EUn lentoyhtiöt kärsivät epäreilusta kilpailusta kolmansista maista. Tästä on eroavia näkemyksiä tästä aiheesta jäsenvaltioiden kesken. Toivon, että saan teiltä tukea, että voimme käydä avointa keskustelua täällä Tran-valiokunnassa – ja toivon, että käytätte vaikutusvaltaanne kansallisella tasolla. Lyhyesti muutama sana myös lentoliikenneturvallisuudesta, EASasta. Uusi lentoliikenteen turvallisuusasetus on mahdollisuus huolehtia sitä, että Euroopan lentoliikenneturvallisuusjärjestelmä muuttuu vielä tehokkaammaksi. Työ etenee tämän asian osalta. Haluaisin todella pyytää teitä vielä ponnistelemaan, jotta voimme huolehtia siitä, että tämä lainsäädäntö voidaan hyväksyä mahdollisimman pian. Me puhumme tässä myös kilpailusta ja eurooppalaisen lentoliikenteen kilpailukyvystä, joten pyydän keskittämään tähän niin paljon huomiota kuin vain voitte. Vuosi 2017, raideliikenne. Nyt palataan raideliikenteeseen. Prioriteetti tänä vuonna ja ensi vuonna on nykylainsäädännön täytäntöönpano. Yksikköni tällä hetkellä katsovat täytäntöönpana neljännen raideliikennepaketin osalta ja direktiivin, uudelleen laaditun direktiivin osalta. Tämä koskee markkinoiden avaamista vuoteen 2019. Mukana on täytäntöönpanosäädöksiä esimerkiksi, että voidaan huolehtia siitä, että kaikki toimijat voivat päästä käyttämään esimerkiksi asemia, henkilöliikenteen asemia ja huolehtia taloudellisesta tasapainosta ottaen huomioon nykyiset julkisen palvelun sopimukset. Tiedän, että nämä kysymykset ovat hyvin tärkeitä TRAN-valiokunnalle. Pari sanaa junaliikenteen matkustajien oikeuksista. Voin vahvistaa sen, että komissio suunnittelee nyt hyväksyvänsä ehdotuksen, joka koskee junaliikenteen matkustajien oikeuksia. Me olemme todenneet nykysäännöissä ongelmia – erityisesti mitä tulee tiettyyn poikkeuksiin ja oikeudelliseen epävarmuuteen. Ja siksi komissio haluaa selvittää voimassa olevia sääntöjä entisestään. Meidän ajatuksemme on se, että paremmin saataisiin lipput lähtöpaikasta määränpäähän asti. Me haluamme myös esitellä tällaisen force majeure-lausekkeen, joka noudattaa samaa esimerkkiä kuin muu EU-lainsäädäntö. Meriliikenteessä eletään vielä 2017, joka oli meriliikenteen vuosi. Yksikköni konsultoivat laajasti sidosryhmiä ajatellen sektorikohtaisia prioriteetteja. Yksi saadaan tämän viikon lopulla. Meillä on edessämme haasteita, kun kehittelemme poliittisia puitteitamme. Vuonna 2018 saattaa tulla uusia lainsäädäntöaloitteita tietenkin, jos pääsemme niistä sopuun. Haluan sanoa tästä lisää muutaman sanan myöhemmin, mutta sattamien vastaanottoa valmiusdirektiiviä uudelleen tarkastellaan. Lisäksi jatkamme työtä, jota tehdään meriliikenteen lainsäädännön osalta, ja meillä on selkeät tavoitteet. Me haluamme katsoa asetusta, joka koskee vahinkotapauksissa vastuukysymyksiä meri liikenteessä. Refit-arviointi, joka koskee merenkulkijoiden koulutusta ja sitten meriliikenteen terveystarkastus, lippu, valtion vastuut ja satamien tarkastukset ja myös kysymykset Olen iloinen siitä, että on edetty laivan matkustajien turvallisuuskysymyksissä. Teidän hyväksymänne mietintö huhtikuulta on hyvin tärkeä. Tässä komissio mielellään lähtee kolmikantaneuvotteluihin parlamentin ja neuvoston kanssa. Sitten vähähiilisyydestä muutama sana. Liikenne kasvaa, koska tarvetta on yhä enemmän, mutta on huolehdittava kestävämmästä kehityksestä – Olemme siitä hyvin tietoisia ja kannamme vastuumme. Me tarvitsemme energiaa tehokasta, vähähiilistä liikennettä. Komission vähäpäästöinen liikkuvuusstrategia, joka julkaistiin viime vuonna, on tässä hyvin kunnianhimoinen tavoite. Toiseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden direktiivi antaa luottamusta teollisuuden alalla investoijille ja kuluttajille. Toivoisin, että kaikki jäsenvaltiot täytäntöönpanevat kansallisia poliittisia puitteitaan. Tämän vuoden lopuksi toinen osa liikkuvuuspaketissa esittelee komission ajatuksen siitä, miten voidaan ottaa huomioon vaihtoehtoiset, vaihtoehtoista polttoainetta käyttämät ajoneuvot, mukaan lukien sähköiset bussit ja julkisen liikenteen puhtaat hankinnat, julkiset hankinnat. Ja lisäksi yhdistetty liikenne, jotta voidaan huolehtia – hyvästä monimuotokuljetusmahdollisuuksista, jotta voidaan kuljettaa tiellä, rautateillä ja sisävesiliikenteessä. Minulle sanottiin, että minulla olisi vartti, mutta jos haluatte, voin päättää puheenvuoroni tähän. Kiitos. Liikenteen alalla rahoitus on ratkaisevan tärkeä, siksi investoinnit infrastruktuuriin ovat puheenjohtaja Junckerin yksi poliittinen prioriteetti. Komissio valmisteli näkemyksiään tuleville rahoituskehyksiksi, mutta luultavasti yksityiskohtainen esitys saadaan vasta alkuvuodesta 2018. Komission orientointikeskustelu rahoituksesta vuoteen 2025 on tärkeää jatkoa valkoiselle kirjalle. Keskustelu jatketaan 28. päivä kesäkuuta. On tärkeää, että painotetaan sitä, miten hyvää työtä verkkojen Euroopan väline on tehnyt tähän mennessä. 37,6 miljardia kaiken kaikkiaan investointia on saatu liikkeelle, 20 miljardia apurahoja. Näin on tuettu kasvoja työpaikkoja. Me mielellämme teemme tätä työtä edelleen, mutta arvioimme, että 740 miljardia tarvitaan TNT-keskeisten verkostojen rakentamiseen, jotta päästään eroon vuoteen 2030 mennessä tärkeimmistä pullonkauloista. Tähän tarvitaan totta kai sekä julkista että yksityistä pääomaa. Tähän käytetään ESIR-mallia. Tällä hetkellä 36 tointa, kaikkiaan 15 miljardia tähän liittyvinä investointeina on saatu aikaiseksi. Tämä on todella kannustavaa ajatellen tulevaa työtämme. Lopulta rahoituksesta uusi verkkojen Eurooppa-välinen blending ajatus on otettu esiin ja se antaa meille lisää vipuvoimaa. Sitten vuoden 2018 työohjelma ihan lyhyesti. Me näemme varmasti, että painotetaan monimuotokuljetuksia kovasti. 2018 on monimuotokuljetusten vuosi. Kaikki halutaan integroida eu liikennejärjestelmään. Me esitämme monia meriliikenteen ajatuksia, jotka liittyvät meriliikenteen terveystarkastukseen, joka kuten sanoin saadaan päätöksen vuoden loppuun mennessä. Meriliikenteessä kaikkein tärkein on raportointivelvollisuuksia käsittelevä aihe. Tässä halutaan Euroopan yhteistä kun käyttää hyväkseen kansallisten ikkunoiden lisäksi. Muut kysymykset liittyvät lippuvaltio- ja satamavaltion valvontaan ja merenkulkijoiden koulutukseen. Näitä aloitteita valmistellaan puheenjohtaja Junckerin refit ja paremman sääntelyn agendassa. Me haluamme myös kehitellä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisaloitteita IMON tasolla. Oletan, että IMO hyväksyy kunnianhimoisen strategian vuoden 2018 keväällä, ottaen huomioon hyvät päästövähennystavoitteet. Tieliikenneturvallisuuskonferenssin jälkeen, joka Maltalla järjestettiin, komission palveluyksiköt ovat lähteneet suunnittelemaan uusia tieliikenneturvallisuuspuitteita vuosikymmeneksi vuoden 2020 jälkeen. Meillä on siis erittäin paljon tehtävää vielä vuosina 2017-2018. Toivottavasti näette, tunnistatte monet omista aloitteistanne tästä tekstistä ja puheenvuorostani ja mielelläni käyn edelleenläistä yhteistyötä kanssa, niin että voidaan vastata sisämarkkinoiden tarpeisiin liikenteen alalla, että päästään kohti liikenneunionia. Kiitos. Kiitoksia, rouva komission jäsen. En halua hokata aikaa ja aloitetaan keskustelu. Ja menetelmä on sellainen, että teillä on viisi minuuttia. Ja sitten mikrofoni pannaan pois päältä. Mitä lyhyempi kysymys, myös sitä enemmän puheaikaa komission jäsenelle. Herra Wim van de Kamp. Puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Minulle on suuri kunnia lähteä tähän uuteen ping-pong-malliseen keskusteluun komission sen kanssa. Ensimmäinen kysymys. Liikkuvuuspaketti, saadaanko se ajallaan? Minun on sanottava, että olemme jo odottaneet kovin pitkään – ja on erittäin mukavaa, että komission jäsen nyt kehottaa parlamenttia ja jäsenvaltioita tekemään nopeasti työtä, mutta kysymys kai kuuluu kuitenkin, saadaanko tämä paketti ajallaan. Vaikutusten arvioinnit ovat vielä käynnissä käsittääkseni. Paremman sääntelyn, Timmermansinkin työkin pitää ehkä ensin tehdä. Eli ensimmäinen kysymys, saadaanko se ajallaan? Well, first of all, I hope, uh... Ensinnäkin minusta tuntuu, että Yhdessä tunnustamme sen, että aika, jota on käytetty tämän paketin valmistelemiseen, ei ollut kovin pitkä, koska valmistelee myös lainsäädäntöehdotuksia. Eli kuulemme, osallistamme muut, jotta kaikki sidosryhmät saavat otettua kantaa. Joten suoraan sanottuna uskon, että voimme. Sen aikataulun mukaan vielä mennään, jonka itsellemme asetimme. Ja Voin esittää muutaman seikan, jotka vahvistavatkin tätä näkemystä. Konsultointi, kaikkien sidosryhmien kuuleminen ja se, että pohditaan näiden toimien mahdollista vaikutusta. Ja toinen asia on se, että neuvoston puheenjohtajavaltio Viro, Bulgaria ja Itävalta kaikki ovat sitoutuneet liikkuvuuspakettiin, haluavat tehdä kanssamme yhteistyötä. Ja me olemme jo päättäneet, mikä osa Liikkuvuuspakettia tulee minkäkin puheenjohtajavaltion kontolle. Eli toivomme, että nämä lisätakuut edistävät asiaa. Toivon todella, että voin luottaa teihin. Tämä on kolmas tekijä tässä. Komissio kyllä tekee työnsä, neuvosto lupaa tehdä samoin ja toivon, että parlamentilta saadaan sama sitoumus. Kiitos. Toinen kysymys. Tällä hetkellä on vähän huolta sosiaalista kohdista Lehdistä luetaan paljon näistä aiheista. Sieltä on tiettyjä kohtia vuodettu ja ammattiliitot ovat huolissaan. Meillä on Empl-valiokunnan kollegoita, jotka ovat kovin huolissaan. Olette puhuneet ammattiliittojen kanssa. Miten tämä sosiaaliasia nyt hoituu? Koska nyt tämä paketti näyttää, näyttäytyy vähän oudossa valossa juuri tämän huolen takia. Ikävä kyllä on pakko olla samaa mieltä. Olen yllättynyt siksi, että meidän ovemme ovat auki. Me puhumme kaikille, jotka meidän kanssa haluavat puhua. Erityisesti sosiaalisista kysymyksistä, jotka ovat erittäin herkkiä kysymyksiä. Ja olen huolestunut sitä, että eri osapuolet levittävät huhuja, joiden taustalla ei ole pak- paketin faktoja. Kun ensimmäistä kertaa näin ammattiliittojen levittävän pamfletin, kävin tapaamassa heitä. Kun he tapasivat Belmoten vieressä. Puhuin heille, puhuin heidän kanssaan iltapäivälläkin, ja selvitimme kuusi kysymystä seitsemästä, ja katsotaan täysin paketissa heidän haluamalla tavalla. Yksi on sellainen, että varmaan pitää neuvotella, mutta eihän pakko ole olla sataprosenttisesti samaa mieltä kaikesta. Mutta lupasin herra Ertogille mandatin ensimmäisellä kaudella, että sosiaalikysymykset olisivat paketissa mukana. Että tarttuisimme niihin järjestelmällisesti muiden kysymysten kanssa. Ja pitäisin tietenkin olemaan levittämättä huhuja huhut perustuvat julkisen kuulemiseen, ja se täytyy ilmaista kaikki huolenaiheet ainoastaan liittojen vai muiden sidosryhmien. Ja muilla sidosryhmillä on eri kysymykset kuin liitoilla. Mutta käyttää tuota lähteenä ja arvailla sitten, mitä paketissa on, on hieman epätavallista. Toivottavasti muutaman päivän kuluttua, kun paketti tulee julkisuuteen, yksityiskohdat voidaan selkeyttää. Kaksi hyvää kysymystä, hyvää vastausta. Minulla olisi yksi kysymys vielä, kahdenväliset lentoliikennesopimukset. Mitä niille kuuluu? So far very well. Uh, ASEAN... Ihan hyvä. ASEAN menee eteenpäin. Armenia samoin ja Persianlahti emiraattien lukuun ottamatta menee myös eteenpäin. Ja me Uskallamme pian myös ehdottaa uusia sopimuksia, koska on saatu tuloksia aikaan. Kovasti kiitoksia. Pysytte melkein, melkein aikataulussa. Herra Ismail Ertung. Kiitoksia puheenjohtaja. Sydämesti tervetuloa komission jäsen tänne valiokuntamme. Yritän esittää nyt varsin konkreettisia kysymyksiä, kolme kysymystä ja toivon saavani vastauksia. En usko, että on teidän vastuullanne, että komissiossa varsin korkeilla tasoilla liikenne on jäänyt aika vähäisen rooliin. Sunnuntai-puheessa aina korostetaan, kuinka tärkeä ohjelma, tai aihe se on, mutta kun katsoo komission työohjelmaa, niin minusta näyttää siltä, että liikkuvuus, mobility-sana mainitaan vain kerran. Ja tiedonantonne yhteydessä keskustellaan vähäpäästöisestä liikkuvuudesta, mutta en halunnut liikaa valittaa. Meillä on ollut ehdottamislainsäädäntöä ja viime vuoden loppuun mennessä jäsenvaltioiden olisi pitänyt antaa omat kansalliset ohjelmansa. Ja nyt kysyisin, ja oman tietoni mukaan on vasta 17 jäsenvaltiota, jotka ovat ylipäätään ottaneet asiaa kantaa. Miltä tilanne näyttää konkreettisesti, mitkä jäsenvaltiot eivät ole toimineet ja mitä komissio ja te aiotte tehdä, jotta jäsenvaltiot täyttävät velvoitteensa? Tässä ensimmäinen kysymys. Kiitos. Uh, thank you for your questions. Kiitos kysymyksestä. Ensiksi pieni korjaus. 2016-2015 vuosiohjelmassa kulutusta on vähän alliarvioitu, mutta nyt me hallitsemme työohjelmaa. Asiat paranevat. En voi enää sanoa, että kulutusala kuljetusta laiminlyödään. Se on lähes kaikissa aloitteissa mukana. Myös globaalien markkinoiden, sisämarkkinoiden asioissa, erityisesti investointipuolella. Ja, ja tämä vastaa 20 prosenttia tavaraviennistä ja 20 prosenttia palveluviennistä EU-sta. Olemme tärkeä toimija, meitä kuullaan. Sitten vaihtoehtoiset polttoaineet olet oikeassa siinä määrin, että jäsenvaltiot olivat myöhässä. Lähetin jäsenvaltiolle kirjeen viime vuoden lopulla. Ja nyt 19 on vastannut oletuksiin. Aloitimme rikkomusmenettelyn kaikkien muiden kanssa. Olen vakuuttunut, että kesän mennessä saamme suunnitelmat kaikista jäsenvaltioista. Ja kuten tiedätte, ja työohjelmassa on raportti syksyksi. Nämä erimielisyydet ovat aika isoja tai erot, joten ehdotamme myös korjaustomia. David. Voinko sitä vielä lisäkysymyksen? Mitkä yhdeksän maata eivät vielä ole näitä tuloksia antaneet tähän mennessä? I don't know them by heart. En osaa nimiä ulkoa, mutta voin lähettää luettelon. Homma halussa Praagi. Hyvä, sitten toinen kysymys. Van de Kamp viittasi maatiepakettiin ja sen yhteiskunnalliseen sosiaaliseen elementtiin. Tiedämme, että EUn sisällä on ollut ongelmia. Infrastruktuurit, park, paikat muut ovat usein hankalia. Ja siksi edelleen elättäen toivoa siitä, että meillä olisi jonkinlainen viranomainen, olipa sen nimi mikä tahansa, joka sitten Brysselin puolesta huolehti siitä, että ei synny sosiaalista polkumyyntiä ja myös voi sitten viedä eteenpäin myös täytäntöönpanoa. Onko teillä tällainen viittaus teidän paketissanne? Ensimmäiseksi haluamme selkeyttää ja yksinkertaistaa sääntöjä, että niiden täytäntöönpano on helpompaa. Tämä on nykykehikon ongelma. Antaisi ymmärtää jonkunlaista eurooppalaista viranomaista ilmeisesti. Me seuraamme parlamentin suositusta ensin ja jonnekin kollegoiden suostusta, että selvitetään kuinka paljon täytäntöön paljon jäsenvaltiossa voi tapahtua. Ja jos sitten tarvetaan vielä Euroopan taas on täytäntöönpanolle, niin sitten seuraavaksi toimitaan siellä. Haluamme täytäntöönpanoa eurooppalaista akiita ei ainoastaan sosiaalikysymyksissä, vähän hiilisessä Euroopassa myös. Ja jos on niin, että kansalliset virastot eivät onnistu tarpeeksi hyvin, niin sitten ehdotetaan toimia. Merci beaucoup, Madame Foster. Kiitos, Rova Foster. Thank you very much, Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa komission jäsen. Kiitos työohjelman esittelystä. Ensimmäisenä haluaisin ottaa esille sen, että pidän hyvänä sitä, että sanotte, että ehdotus vähentää byrokratiaa – ja tässä pyritään varmistamaan se, että jäsenvaltiot todella täytäntöönpanevat sääntöistä on jo sovittu. Me emme tue mitään lisää lainsäädäntöä siksi, että ei olisi noudatettu aikaisempaa lainsäädäntöä. Pieni huolenaihe. Puhuitte näistä hiilidioksidipäästörajoista rekoille ja muille ajoneuvoille. Tämä on tärkeä asia. Meillä on liikennevaliokunnan lisäksi ympäristö- ja työllisyysvaliokunnat. Meidän on tärkeää todella keskittyä liikennealaan, vaikka teemmekin hyvää yhteistyötä. Sitten tieliikenneturvallisuus. Siinä tarvitaan jäsenvaltioilta lisää toimia. Yksi asia, kun siirryn kysymykseen, on se, että olisi hyödyllistä – jos kaikissa jäsenvaltioissa kiellettäisiin kännyköiden käyttö ajaessa. Ihmiset kirjoittavat tekstiviestejä, chattailevat, puhuvat matkapuhelimeen ja aiheuttavat näin onnettomuuksia, joita tapahtuu paljon. Ja tästä pääsinkin raideliikenteeseen ja sen lippuihin. Tässä on puhuttu jo vuosia mutta emme ole päässeet tässä juurikaan eteenpäin. Me voimme hankkia raideliikenteen lippuja internetissä. Meillä on edelleen joitakin yrityksiä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole kuitenkaan valmiita toimimaan niin, että tällä vuosikymmenellä otettaisiin huomioon kuluttajan näkökulma. Eikä tätä liposia haluta katsoa oikealla tavalla. toimet tähän yhden lipun järjestelmään eivät tähän mennessä ole olleet riittäviä. Okay, uh, please help me if uh, I... Auttakaa sitten, taisin tai jotain kysymyksiä, mutta tuolla viimeinen kysymys, sen huomasin tästä yhden lipun järjestelmästä. Olen täysin perillä näistä mainitsemistasi ongelmista. Nyt olen jo puolitoista vuotta pyrkinyt luomaan vankan arkkiteht- data-arkkitehtuurin koulutusalalla, sitä ei ole aikaisemmin tehty. Täytyy miettiä, miten tätä lähestyä, koska tämä on monimuotokuljetuksen tärkein asia. Ei ainoastaan junissa, vaan missä on nyt useampi koulutusmoodi mukana. Ja meidän täytyy tarjota vankka jakaa tietoa sidosryhmäkeskusteluissa sen selvittämiseksi, haluammeko standardoida vai tehdä lainsäädäntöaloitteen vai ainoastaan rohkaista osapuolia yhteistyöhön. Toivottavasti saamme hyvää tukea teiltä. Eikä sen kummempaa. Kaksi muuta muuta kohtaa olivat oikeastaan vain kommentteja. Vielä puhuitte meriliikenneehdotuksesta ja ilmailualan ehdotuksesta. Me tietysti odotamme näitä meriliikenneehdotuksia innolla. Me emme halua päällekkäisyyttä. Emme halua sellaista lainsäädäntöä, jossa pitää noudattaa, jossa syntyy päällekkäisyyttä IMOn lainsäädännön kanssa. Turvallisuuskysymyksessä on menty varsin hyvin eteenpäin ja me odotamme, mitä uusi ehdotus tuo mukanaan. Ja sitten vielä ilmailuala. On ironista, että me puhumme omistajuudesta, valvonnasta ja viimeisestä kolmannesta vaiheesta tässä yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa, mutta valvontakysymyksiä ei ole vieläkään saatu ratkaistua. Tämä varmasti on kehitteillä ESO tietysti on myös tärkeä. Ja mainitsitte myös EASan. Niin viimeiseksi kysyisin vielä sitä. Toivottavasti olette yhtä mieltä siitä, että me toivottavasti pian saamme kattavan päästökauppajärjestelmän, jossa ilmailu on mukana. Eikö komissio ole yhtä mieltä siitä, että tämä on tärkeää? Aika ei ole vastata mutta 7.6. vastaamme monen asiaan. Herra Telitska. Uh, Kiitos paljon puheenjohtaja komission jäsen. Tervetuloa meille tänne. Pari helppoa ehkä näiviäkin kysymystä. Liikkuvuuspaketti. Onko se paketti siksi, että sinne jotenkin oli monta ehdotusta kerralla vai onko siinä joku sisäinen logiikka ja siksi se on paketti? Meillä on sisäinen logiikka, jolla pyritään tasapainoiseen lähestymistapaan. Me ajattelemme isoa kuviota, siksi tiedonanto tulee paketin myötä. Siinä on kaksi vaihetta tänä vuonna. Jotkut lisätekijät tulevat muissa paketeissa ensi vuonna. Uh, is my understanding... Ymmärsinköhän oikein? Tai voisitteko sanoa tässä vaiheessa jo, ottaen huomioon, että siihen liittyy sosiaalisia ympäristökysymyksiä, digitalisointia ja sisämarkkinoita – Sanoisitteko, että muut komission jäsenet, jotka ovat vastuussa näistä alaista, että he ovat myös mukana teidän konsensus? Then, uh, would you... Kyllä. Olisitteko kanssani samaa mieltä, että jotta saadaan tarvittavat tulokset meidän parlamentissa samoin kuin neuvostossa, pitäisi pitää kiinni paketista. Eli että eri ehdotuksia käsitellään kerran. Kyllä, voitaisiinko siis sanoa, että jos näin ei kävisi, ei päästäisi tavoitteisiin, joita on toivottu? Onko tämä näin? No tässä käyttäisin vähän enemmän aikaa. Minusta tuntuu, että näemme, että joihinkin osioihin menee enemmän aikaa kuin toisiin. Mutta suhtaudun luottamuksellisesti siihen, että jos hyvää yhteistyötä tehdään, tämä koko paketti saadaan hoidettua minun kauteni aikana kyllä. Mutta Käsittääkseni, jos tämä esitetään pakettina, sitä pitäisi ylläpitää pakettina, koska tietenkin näin taataan paremmin, että päästään toivottuun lopputulokseen. Kiitos tästä. Seuraavaksi lentoliikenteestä. kahdeksan kuusi kahdeksan seuraaja. Sanoitte, mitä ajoitte takaa, mutta mikä oli niisi perusfilosofia – ja miten se sopii nyt tähän pakettiin 868, sitä ennaltavaa tekstiä kahdenväliset sopimukset? Mitään suorastaan 868 ja kahdenvälisten neuvottelujen välillä ei ole. Ensiksi mainittu on osa neuvottelukalupakkiamme. Uuden ehdotetun 868 ehdotuspiirre on, että se on räätälöity ilmailuun. Aikaisemmin se oli enemmänkin kauppan äh, väline, jota käytettiin myös lentoliikenteessä. Me keskitymme prosessiin ja uudessa 868 kaikki valitusten vaiheet äh, ilmaistaan selkeästi. Meillä on prosessin lähestymistapa. Jokainen voi käyttää sitä tyydyttävien tulosten saamiseksi valituksen jälkeen, mutta 868 alla ei ole valitettavasti yhtään valitusta tehty. Kaikista tiedonannosta kaikista vaikeuksista, mutta ei yhtään valitusta ole tehty. Me käännymme sidosryhmien puolelle ja kysymme, missä mennään. Ja selitys on, että työkalu ei toiminut tarkoitetusti. Ja me olemme hyvän tehokkaan työkalun sisämarkkinatoimijoille. kun sektorilla koetaan vääryksiä tapahtuneeksi. Kiitos tätä joinkin takaa, eli että vastavuoroisesti asiat täydentävät toisiaan, että päästään toivottuun tulokseen. Seuraava kohta itse asiassa liittyisi tähän integroittuun matkalippuun. Mutta vastasittekin oikeastaan siihen, mutta tarvitaanko, me kaikki tiedämme mikä tässä on pullon kaula. Se aivan oikein esitettiin, mutta voidaanko ajatella, että teidän mandaattinne aikana vielä saadaan kunnon ehdotus, jotta tämä yksi matkalippu matkaa varten on tulevaisuudessa totta. Point of view, yes. Kyllä, jos ajatellaan matkustajan oikeutta. Ja sitten viimeinen kysymys, voimmeko odottaa jotain lentoliikenteen tässä yhteisindeksiin liittyen. Kuvittelisitteko ehkä, että voitaisiin saada pilottihanke tätä varten? Kysykää syksyllä. Täskentelemme tämän yhteisindeksin kanssa kovasti, mutta en pysty vielä antamaan päivämäärä syksyllä sitten. For the fall. Puheenjohtaja sitten 13 ylimääräistä sekuntia syksyllä, kun kysymyksiä esitän. Kiitos. Katsokaa minua silmiin, saatte vastaukset. Rova Kyllönen. Thank you, Chair. Thank you, colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja, kollegat, hyvä komission jäsen. Ensin kysyisin ilmaliikenteestä. Otetaanko lentokenttämaksut käsittelyyn, kun keskustelemme laajemmin ilmailualasta. Ja toinen kysymys liittyy syksyyn ja vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Meillä on nyt kaksi seminaaria. Ne järjestettiin viime viikolla. Ehkä pitäisi olla yllättynyt, mutta olin kuitenkin yllättynyt siitä tiedosta, että me jaamme tietoa erittäin vähän ja samoin teknologiaa jaetaan hyvin vähän, samoin kuin hyviä käytänteitä. Viime viikon kokouksessa ymmärsin ja havaitsin, että teetämme samankaltaisia tutkimuksia, tarkastamme samanlaista tietoa, jota rahoitetaan EUn varoilla eri maissa – tiedot ovat hyvin samankaltaisia. Ja pohdin, mitä voimme tehdä, jotta tietoa ja teknologiaa voidaan erityisesti merenkulun alalla, mutta myös ilmailussa ja esimerkiksi tieliikenteessä jakaa niin, että EUn varoja voitaisiin käyttää älykkäämmin. Aina sanomme, että EUn varat eivät riitä asioiden hoitamiseen, mutta näyttää todella siltä, että rahoja käytetään huonosti. Ja nyt saatte minulta pienen lahjan. Tämä ei ole juoma vettä, vaan asia, joka liittyy vihreämpiin laivastuihin tai kalustoon puhtaampiin satamiin. Pitää olla avoimia sen suhteen, mihin varoja käytetään. Me, valtameremme eivät saa saastua, aivan kuten ei ilmakaan. Very quickly, uh, com- Nopea kommentti. Lentokenttämaksut ovat osa strategiaa. Se on lisätty ilmailustrategiaan. Meillä on sidosryhmä kuulemin kahdessa viikossa keskustellakseni tästä aiheesta. Tällä hetkellä en voi antaa päivämäärää tai foorumia, mutta tämä on osa strategiaa ja sidosryhmäkeskusteluja ja kuulemisia, ja katsotaan, mitä sitä sukeutuu. Sitä viittaa sitten eri projekteihin, Että, siihen, että samoja projekteita rahoittaa eri maissa ja tiedon jako. Tiedän, että se on ongelma EU-tasolla. Pyrimme parantamaan sitä kohentamalla koordinaatiota. Mutta kuljetuksena on laatamilla myönteinen kokemus siitä, miten voimme varmistaa, että investoimme vaan kerran meillä on yhteisyrityksiä ilmailuissa ja rautatieliikenteessä, Shiftissä ja Cesarissa, Shiftoreilissa ja Cesarissa. Se on hyvä väline ei, ei tutkimus- ja kehitystyölle, jonka pitäisi yhä pysyä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kehityssyklien osana. Mutta tämä on hyvä keino vielä asioita EU-tasolle. Toivottavasti voin luoda jotain lisäkeinoja. Ja sitten vihreä äh, meriliikenne. Olen hyvin perillä asiasta ja toivottavasti tunnistatte sen, että olemme sitoutuneita kuljetuksen vihertämiseen ja al- alusten vihertäminen alkaa vähitellen tuottaa tuloksia. Mutta tartumme tähän asiaan vakavasti kansainvälisen merijärjestön tasolla rohkaista jäsenvaltioita työskentelemään globaalin ratkaisun aikaansaamiseksi. Se olisi oikein tervetullutta. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia, rouva komission jäsen. Seuraava Commissioner. Ina. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen, Pariisin jälkeisessä maailmassa meidän on huolehdittava siitä, että liikennesektorilla on tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Nyt suhteettomasti tuotaan tieliikennettä ja yhteiskuntamme maksaa hinnan ruuhkaa, saasteita, teiden ylläpitokustannuksia ja yhä hankalampi tilanne toisaalta raideliikenteelle. Jotta voidaan selvitä tästä, Euroopan järjestelmät, jotka liittyvät tietulleihin, on saatava Pariisin sopimuksen mukaiseksi. Kilometrikohtainen maksu voisi olla yksi ratkaisu. Sellainen järjestelmä on joissain jäsenvaltiossa ja omassa jäsenvaltiossa, niin Ruotsissa se on suunnitteilla. Eikö tällainen voitaisi harmonisoida reilun kilpailun nimessä EUn tasolla? Miten komissio huolehtii siitä, että tieliikenneala maksaa reilusti ulkoisista kustannuksista ja infrastruktuurista? Kiitos. Thank you very much for this question as well. Uh... Kiitos tästäkin kysymyksestä. Joudun korjaamaan teitä ehkä hieman. Vuosina 2014-2020 investointi näkökulmasta eniten painetta on investoida raideliikenteeseen. Nämä hankkeet ovat edelleen käynnissä, mutta suurin osa investoinnista menee siis raideliikenteeseen ja rajat ylittävien yhteyksien parantamiseen – ERTMS on asia, jota täydennämme. Ja joulukuussa saimme toimintasuunnitelman. Mutta raideliikenteen pitää myös todella toteuttaa lupauksia ja saada aikaan tuloksia. Esimerkiksi palveluiden osalta. Toivottavasti tähän kaikkien liittyvät ongelmat saadaan selätettyä. Kun katsotaan sitten verotusta, verotusmuutoksia liikenteessä ja muita tukia, tähän on tulossa muutoksia vuonna 2015 ja Kramer on todella peräänkuuluttanut toimia tällä alalla. Toivottavasti analyysi osoittaa selkeästi, mihin suuntaan on lähdettävä, jotta eri liikennemuotoja kohdellaan samalla tavoin. Charging, road charging, sorry. Meillä tieliikennemaksut. Osana liikkuvuuspakettia ovat myös eurovinjetit ja digitaaliset ratkaisut tiemaksuihin. Ja me todella kannustamme valtiota toimimaan ja käyttämään saastuttaja maksaa periaatetta, ottamaan käyttöön saastemaksuja, ruuhkamaksuja, ilmansaastemaksuja ja niin edelleen ja kilometreihin perustuvaa laskutustapa. Tämä olisi paljon oikeudenmukaisempi tapa toimia kuin tällä hetkellä, mutta puhun selkeää kieltä. Komissio ei pakota maksuihin, mutta jos jäsenvaltiot päättävät lähteä tieliikennetulleihin, silloin ne joutuvat sitten vastaisuudessa noudattamaan ehdotettua eurooppalaista järjestelmää. Question. Kiitos. Sitten toinen Niin Vuosikymmeniä sitten, kun vanhempani vat nuoria, he pystyvät ottamaan junan Tukholmassa ja junan kulkiessa syödä ravintolavaunussa ja käydä epäämään ja herätä Pariisissa tai jossain hienossa muussa kaupungissa. Nyt yöjunat perutaan ja näin lento liikenne on ainoa mahdollisuus lyhyellä keskipitkällä matkalla. Mitä komissio tekee pelastaakseen yöjunat ja muuttaakseen tämän kehityskulun toisen suuntaiseksi? Kiitos. Certainly I will disappoint you here. No, komissio ei kyllä aio puuttua markkinadynamiikkaan. Joudun tuottamaan teille pettymyksen tässä. Ja on erittäin hyvä kysymys miksi raideliikenne on edelleen niin heikosti kehittynyt muihin liikennemuotoihin verrattuna. Muut ovat uudistuneet paljon reippaammin. Varmasti emme ehdi nyt käsitellä kaikkia yksityiskohtia, mutta komissio todella pyrkii saman aikaan tasapainon saman lisäinvestointeja ja harmonisointia raideliikennealalle. Meillä on neljäs raideliikennepaketti. 11 000 paikallista sääntöä korvataan noin 400 eurooppalaisella säännöllä. Tämä taas parantaa kilpailua ja tekee hinnoista kilpailukykyisempiä ja saa näin uusia toimijoita alalle vapauttamisen kautta. Näin taataan se, että uudet palvelut, mukaan tulevat palvelut ovat dynaamisia ja toimivat hyvin. On monia syitä sille, miksi raideliikenneala on tilassa, jossa se on. On katsottava porsanreikiä, verotus on yksi asia ja toinen ovat investoinnit, joihin olemme jo puuttuneet. Niitä annetaan edelleen, mutta myös muihin asioihin halutaan pureutua. Merci beaucoup, madame la commissaire. Paljon kiitoksia. On Graham. Kiitos ajattelin palata väitteeseen, että kuormaita autot aiheuttavat enemmän ongelmia, äh, kolareita, se on totta. Ja, täm, mutta minä en usko, että tuo aika, no, järjestäminen hoitaa tätä, vaan tämä kapotaasi lainsäädännön seurausta ihmiset työskentelevät kestämättömän tavalla penstä rahoista heidän ainoa lohto on sitten pullo siellä ää, hytissä. Äh, äh, ei ole mitenkään epätavallista, että ostetaan pullo viinaa ja monet lautalta ja monet äh, kuljettajista eivät ole raittiita. Varoittaisin kapotaisen suhteen, että me tiedämme, että liikellä on paljon väärennettyjä ajokortteja, on paljon kuskeja liikenteessä, jotka ovat ostaneet väärennetyn ajokortin, onko komission puolelta jotain ajatuksia luoda jonkunlaista kansainvälistä ajokorttia rekisteröitä. Poliisi voi tarkistaa, onko ihmisellä ajokorttia vai ei. Sorry. First of, take that. Uh, first of all, uh... Ensinnäkin täysin tiedostan no, olosuhteet. Olen rekkakuskia tavannut, olen käynyt tarkastuspisteissä poliisin kanssa, liikennepoliisin kanssa – En ole tietenkään nähnyt prosenttiakaan siitä, mitä siellä tapahtuu, mutta tiedostamme kyllä sen, että monet kuljettajat altistuvat todella surkeille oloille päivittäisessä työssään. Siksi suhtaudumme hyvin vakavasti tähän aiheeseen ja paketissa puututaan kabotaasiin, puututaan työoloihin ja puututaan yhteen suurimmista ongelmista, joka on syntynyt sisämarkkinoilla, eli tällaiset postilaatikkoyritykset. Jäsenvaltioiden kuuleminen, sidosryhmien kuuleminen on tärkeää ja nyt on todettava, että me emme muuta sääntöjä niin, että avattaisiin tai lisää suljettaisiin markkinoita. Mä emme ehdottaa jotain, mikä on helpommin täytäntöönpantavissa, koska tämä oli markkinoiden pyyntö että saataisiin säännöt, jotka ovat helposti valvottavissa, täytäntöönpantavissa, ja tämä kulkee käsi kädessä työolojen parantamisen kanssa. Ajattelen kuljettajien lepoaikoja ja palkkausta. Mielestäni nämä asiat kulkevat käsi kädessä. Sosiaaliset markkinakysymykset täydentävät toisiaan, ja siksi niitä on käsiteltävä yhdessä. Tällä hetkellä voisin ehkä sanoa, että jotta voitaisiin puuttua näihin näennäisyrityksiin, olemme siirtymässä kohti sellaista mallia, jossa yritysten on siellä, missä ovat rekisteröityneet, toteutettava suurin osa toiminnastaan, mitä tulee siis yrityksen toimintaan. Mutta yksityiskohtaisemmin palaan asiaan tulevaisuudessa. Och jag en fråga till då. Kysymys siihen päälle. Rattioppaus ja kuljettajat, jotka joivat matkan aikana ongelmana on, että meillä on äh, paljon rajoja ja erilaisia rajoja äh, rattioppauden suhteen. Tässä on suuria ongelmia. Meillä oli sosiaalidemokraattinen ministeri Ruotsissa, joka meni autolla Tanskaan äh, hän ajatteli, että hän ajattelee laillisesti, koska Tanskassa promillit ovat korkeammat. Ja sitten kun hän tuli Ruotsin puolelle, hän jää kiinni rattijuoppoudesta. Ja siinä on sitten kaikki nämä seuraukset päälle. Oliko se hyvä idea EU-ssa pitää huolta siitä, että, että promillerajat olisivat samassa kaikissa jäsenvaltioissa sen välttämiseksi, että väärinkäsitykset vältettäisiin, kun ajan siirtyy toiseen maahan. Että ihmisen kuvittelee tietonsa, mikä raja on, että mutta todellisuus on ehkä toisenlainen. Well, you're fully right that... Aivan totta. Eri maissa on eri säännöt ja tähän mennessä tämä on ollut kansallista toimivaltaa. Siis myös nämä promillerajat. Suhtaudun kuitenkin hyvin avoimesti asiaan ja olisi ihan hyvä käydä keskustelua, joka auttaisi meitä eteenpäin. Tämä voisi olla osa tieliikenneturvallisuuspakettia. Merci beaucoup. Kiitokset koordinaattorit ja nyt jäsenet. Teilläpä ei, ei valitettavasti ole sitten viittä minuuttia. Muutamme siltä siis teidän kanssa, mutta ei käy. Kaksi minuuttia. Mitä lyhyempi kysymys, sitä enemmän saatte vastausta komission jäseneltä. Lukashenska ensiksi. Dziękuję bardzo. Ja zadam od razu pani komisarz dwa... Kiitoksia kovasti. Esitän kaksi kysymystä. Ensimmäinen. Puolatteko ehdotusta, jos, jolla tarkoitus on kattaa liikenne lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä? Jos näin on, miksi? Minusta näyttää siltä, että työllisyysvaliokunnassa monet tekevät työtä sen eteen, että liikenne otettaisiin mukaan lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin. Saksan vähimmäis Palkkaan osalta on aloitettu rikkomismenettely. Mikä tilanne on? Näyttää siltä, että tässä asiassa poljetaan paikallaan. Okay, first the last question. Lopusta alkaen rikkomusmenettelyt ovat Saksalle, Ranskalle ja Itä- Itävallalle. Ja muodollinen ilmoitus on lähetetty kirjeitse. Tiedetään, kuinka monella jäsenvaltiolla on aikamoiset aloittaa kansallisia toimia. Päätimme toimia Euroopan tasolla ja ehdottaa lainsäädäntömuutoksia, jotka voisivat vaikuttaa tähän EU-sisämarkkinalainsäädännön avulla. Ja sitten työntekijöiden lähettämistä koskeva direktiivi. Tämä direktiivi päti kaikilla sektoreilla mukaan lukien maantieliikenne, tieliikenne, mutta muut toimijat, mukaan lukien kollegani Tyson, on tunnistanut tämän asian sellaisena, että me laadimme erityistä tekstiä kultasalalle. Rouva. Lucy, And, Lucy Anderson. A couple of questions, um, Kiitos, pari kysymystä. Raideliikenteeseen lähinnä, mutta ei ainoastaan. Siirtymä raideliikenteeseen on ollut hyvä aloite. Toivottavasti se tämä työ toteutuu, mutta realiteetit on ymmärrettävä se, missä mennään. Monissa tapauksissa suurta muutosta ei ole tapahtunut, että kuljetus olisi siirtynyt raideliikenteeseen muuta saastuttavammilta aloilta. Miten tämä liikkuvuuspaketissa otetaan huomioon? Otan huomioon muidenkin kommentit kuljetus, tavarakuljetus, edelleen 70 prosenttia. 75 prosenttia osuutena. Se ei riitä eikä noudata valkoisen kirjan tavoitteita vuodelta 2011. Eli saisimmeko tavarankuljetusaloitteen, joka linkittää, linkittyy muihin, kuten verkkojen Euroopan välineeseen Ja päätän tähän, kun minulla on vielä toinenkin kysymys. Quickly, uh, in fall. Syksyllä tuli tämä ylistetty kulutuspaketti, toivottavasti tuo kasvaa. Samanaikaisesti sanoisin, että on paljon isompia ongelmia. Pisteestä A pisteeseen B on helppo ajaa rekalla. Tarvitaan tämmöistä käytävälogiikkaa, jotta junayhteyksille toimisivat. Me pyrimme tällaiseen logiikkaan tai ainakin saamaan nämä puuttuvat palat paikalle, että tämä olisi pirstaleista ja työskentelen kovasti koordinaattoreiden kanssa tämän parissa. Ja herra De Lundin kanssa olen samaa mieltä yöjonista järjestämän tilaisuuden ensi viikolla, se asetetaan markkinoille eikä kuluttajilla aitoa valintoja eikä ajatella ympäristöä, niin tätä saadaan pitkän aikavälin vuosilla, joilla ei ole kiinteitä kustannuksia. Ne ovat halpoja. Ja sitten Uber ja yhteistyötalous, IMCO, hyväksi mietin, joka ei mainittu nimiä, mutta se totesi yhteistyötaloilleen alueella on säädösten soveltamassa merkittäviä ongelmia. Mitä teidän DGN tekee ajatella kun meillä on päätös myös tuomioistuimessa tulossa? Ää, ei osa korotuspakettia. Jouer le jeu. Jouer le jeu, deux minutes, c'est... Pelatkaa peliä. Estäkää kysymys. Ja että eh, komissaari voisi vastata muuten, joka ne tekee, joka te halutaan. Kaksi minuuttia yhtä pitkä jokaiselle. Vandaali. Kiitos paljon. Minulla olisi kaksi kysymystä komission jäsenille. Ensimmäinen liittyy turvallisiin pysäköintipaikkoihin. Ovatko ne osana liikkuvuuspakettia. Paljon hankaluuksia on liittyen ihmisille, jotka roikkuvat näiden parkkipaikkojen tiennoilla ja toisaalta murtaudutaan autoihin. Eli mitä teette turvallisten parkkipaikkojen osalta? Ja toiseksi nykypäivän kabotaasi sääntöjen mukaan puhutaan seitsemän päivän ajasta, jossa on kolme kolme sisämaan matkaa. Lisätäänkö tätä matkojen määrää? Ja mitä tehdään palkoille? Se on toinen kysymys. Minimipalkkakysymys. Vaihdetaanko se nyt kuljettajan kotimaan minimipalkkaan? Kiitos. Um, first of all... Ensinnäkin pysäköintitilat nyt todella lisäämme tietoisuutta ministeriöiden keskuudessa sille, että rahoitusta on jo turvallisen pysäköinti, pysäköinnin varmistamiseksi. Puhumme siitä, että vakuutusyhtiöt eivät äh, antaisi vakuutusta sellaisille äh, rekkakuskeille, jotka eivät nukkuu rekoissaan. Tässä siis Puhutaan siitä, että yön voisi viettää, kuljettaja voisi viettää yön hotellissa. Tätä täytyy ajatella jo nyt. Ja siis äh, turvallisia pysäköintitiloja on jo nyt olemassa ja tämä on mahdollisesta verkkojen Eurooppa-rahoituksen puitteissa. Sitten kapotaasi. Tällä hetkellä se koskee operaatioita, ei aikajanaa, mutta me pohdimme mahdollisesti myös aikaan perustuvan kapotaasin ehdottamista. Ja oliko tässä jotakin muutakin vielä? Jarkoon. Uh, Kiitos. Kiitoksia komission jäsen sitä, että vastaatte kysymyksiimme. Eurovinjetti ja kilometrikohtaisten tietullien harmonisointi Euroopassa – niiden järjestelmä, että päästäisiin eroon erilaisista tarroista, joita pitää ostaa, kun matkustaa Euroopassa maasta toiseen. Voisitko kuvitella, että komissio voisi pohtia mahdollista konsortiota, jossa olisi mukana suuria toimijoita eri maista – ja niin, että käytettäisiin Galileota ja saataisiin järjestelmä, jossa voitaisiin ylittää raja ilman, että pitää pysähtyä ostamaan vinjetti? Tämä on kysymykseni. Yes, uh, I... Kyllä. Olen kanssani samaa mieltä tästä visiosta. Komissio haluaa tehdä ehdotuksen, joka mahdollistaa eurooppalaisen digitaalisen järjestelmän tietulle ja tiemaksuja varten samantyyppisesti kuin televiestinnässä ajatellaan toimia, jotka voivat ylittää rajat. Jos sidosryhmät haluavat tehdä yhteistyötä, se on mahdollista. Innovatiivisia rahoitusmalleja on tällaisille konsortioille ja niitä voidaan yhteisrahoittaa, mutta tällä hetkellä olemme teknologian neutraaleja, emme yritä suosia mitään teknologiaa. Merci beaucoup. Madame... Kiitos. Rova komission jäsen, palasin tähän tieliikennepakettiin näiden sosiaalisen kysymyksiin. Kuten mainitsit, tieliikenteessä on paljon kuolemien tapauksia, jotka usein liittyvät äh, liikennellä työntekijöiden työoloihin. Ja sitten mitä puhutaan näistä huosta, jotka eivät olisi perusteltuja ja lepoajan lyhentäminen tieliikenteessä vaikka jo antaa meille rahoittavia tietoja ja tietoja, että tai tehdä ehdotuksia sellaisia, joissa olemme kuulleet, jotka ovat huhuja ja jotka vastattavat erilaisesti ammattiliittoja. On äh, tunnettu, että Varsovan äh, julistuksessa huhtikuussa äh, olivat samaa mieltä, vaan kysymys sitä tai Länsi-Euroopasta, mitä painottaisin he ovat tässä samaa mieltä. Haluaisin vahvistaa ei jo ehdottaa kuukausitason äh, lepoaikaa, vaan sellaista lepoaikaa, joka takaa turvallisen otuksen. 45 tunnin viik- viikkoraja jää ennalleen. Je suis pas sûr que... En ole varma, että taatte 45 tuntia. Ja, ja, ja mä lepoa, minkälaista lepoa ja minkälaista kabotaasia. Tiedän, että tulemme palaamaan aiheeseen. Mutta olen tyytyväinen, että, että sosiaalinen paketti on nostettu pöydälle. Mutta tuota, että neuvotelliset, että onko paketissa markkinakysymykset, ympäristökysymykset ja, ja sitten käytäisiin vaihtokauppaa tai lehmäkaupoja. Tämä kysymys on työntekijöille tärkeä. Tämä ei muuta, Kyllä tämä pysyy tällaisen. Lepoajat pysyvät siinä. Eh, on continue, s'il vous plaît. Nyt jatketaan. Pessäkää tarkkana. Rava ajuttaa. Grazie, presidente. Buongiorno. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Halusin viitata 49 prosentin rajan, kun valvotaan liikenteen harjoittajia. Ranska ja Saksa esimerkiksi ovat lähteneet ratkaise, neuvottelemaan Persianlahden maiden kanssa, jotta voidaan rajoittaa muiden lentoliikenteen harjoittajien vaikutusta Euroopassa. Näin syntyy vääränlaista kilpailua, sosiaalista polkua, myyntiä ja niin edelleen. Ja nämä saavat esimerkiksi valtion tukia toisin kuin EUn sisällä. Tällaisen kritiikin lisäksi on tutkimuksien mukaan epäreilu kilpailu, jota EUn ulkopuoliset ilmaliikenteen harjoittajat, niiden toiminta vaikuttaa myös toisella tavalla. Tämä johtaa siihen, että myös eurooppalaiset yritykset lähtevät syrjimään omia työntekijöitään. Tällä hetkellä käydään neuvotteluita ja komissio sai mandaatin, jolla sen on tarkoitus suojata ilmailualaa. Ja ei ole mitenkään pois suljettua, että tämä 49 prosentin valvontaosuus poistettaisiin. Ja pohdin, onko komissio sitä mieltä, että että tällainen valvonta tarjoaa kylliksi takeita sille, että Euroopassa toimitaan oikealla tavalla. Esimerkiksi italialaisen yhtiön omistaja omistaa 49 prosenttisesti Etihad. Eli tästä ulkomaisten yhtiöiden valvonnasta kysyisin. La commissaire. Kolmessa sekunnissa, rouva komission jäsen. Olkaa tarkkana. Tulemme antamaan ainoastaan ohjeet mutta osana ilmailustrategiaa, osana teidän ehdotusta, katsotaan sen jälkeen, täytyykö ehdottaa lisälainsäädäntöä vai ei. Merci beaucoup, monsieur. Kraame, kaksi minuuttia. Question. Ei, kysymykseen siis. Distanzabhängige Maut, die Deutsch... Puhuitte tieliikennemaksusta, joka on kilometrikohtainen, mutta Saksan malli on ihan toisenlainen. Miksi komissio on sen hyväksynyt? You know more than I do, Mr. Kramer. Olette paremmin perillä asiasta kuin minä. Prosessi ei ole viety loppuun, komissio teki selväksi, että ennen kuin ehdotusta ei julkaista, me kommentoi julkaisemisen jälkeen sitten kommentit. Mutta tulemme selkeästi kommunikoimaan Koi, miten tietullien tulevaisuus näyttää? Se bleibt. Jos että hallitus pitää vinjetistä kiinni, komissio sanoo ei, koska tämä ei ole riippuvaista ei tuosta etäisyydestä. Point vinjetsers. Vinjetit ovat tässä vaiheessa ok, kun lainsäädäntö hyväksytään, tulee olemaan siirtymäkausi ja elektroninen järjestelmä korvaa kaikki järjestelmät. Meillä oli hyvät kuulemiset äh, järjestämme omistajien kanssa, sidosryhmien kanssa, ja nyt mietimme, mikä olisi kohtuullinen siirtymäkausi. 20 000 25 000 kuollutta, 500 000 kuolee toisaalta ilmansaasteiden takia. Kuitenkaan raskasta polttoöljyä ei ole kielletty. Vaikka se olisi 0,5 prosenttia, niin se on 500 kertaa haitallisempaa kuin haitallinen diesel. Miten se voidaan hyväksyä, kun puhutaan vähähiilisestä liikenteestä? Kieltäminen merkitsisi monen teollisuuden tuhoamista, joten pyrimme kohtuullisen siirtymäkausiin, mutta kaikissa strategioissa, kaikissa meissä vaihtoehtoiset polttoaineet ja uudistuvat, niitä painostaa enemmän ja tämä jatkuu, mutta mikä nyt tapahtuu yhdessä yössä. Ensin keskitytään loppukäyttäjiin, ja sitten mietitään, kuinka nopeasti tämä tuotantopuoli Backloop saadaan uudistettua. Pukaa sitä kovaa näydellä, ottakaa meitä mokkaamaan näitä askelia. Tässä vaiheessa on, että kuljetusala on 93 prosenttisesti öljypohjasta tässä vaiheessa. Kos. Ja, liebe Frau Kommissarin Bulz. Hyvä komission jäsen Bulge, alustuspuheenvuorossanne puhuitte toisaalta uusista liikenteen puitteista vuodelle 2018. Mitä tämän taustalla on? Ja ymmärsinkö oikein, että te ajatte sitä, että liikente- liikennettä käsiteltäisiin erityisellä tavalla, kun katsotaan lähetettyjä työntekijöitä. Ja komission jäsen sanoo kyllä. was sich hinter dem neuen Rahmen der Verkehrssicherheit Ette vastannut vielä siihen, mitä on näiden uusien liikennepuitteiden taustalla. Se oli ensimmäinen kysymykseni. Um, what it was important is... Se, mikä oli tärkeää, oli se, että saatiin Maltalla allekirjoitettu julkilausuma, jonka 28 jäsenvaltiota itse asiassa allekirjoittivat – Meillä oli myös itäisen kumppanuuden ja Länsi-Balkanin maita mukana hyvin sitoutuneena pyrkimässä parantamaan tieliikenneturvallisuutta, tietenkin vähentämään näitä lukuja. Nyt seuraavaksi katsomme missä ja miten voimme parantaa infrastruktuurioloja. Se on yksi vaikuttava tekijä. Toinen usein esiin tuleva syy on turvavyön käyttö, alkoholi, huumeet ja ajonopeus. Toivomme tässä, että tiukempien sääntöjen, niiden selittämisen ja tiukemman tarkastamisen kautta saadaan paremmat tulokset kuin tällä hetkellä. Nyt todella keräämme tilastotietoja. Olen iloinen, että lopulta pystyn katsomaan, mitkä ovat keskeisimmät syyt, ketkä aiheuttavat onnettomuuksia, ketkä aiheuttavat aiheuttavat kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Missäkin maassa ministereiden kanssa voidaan yhdessä huolehtia siitä, että kansalliset viranomaiset voivat toimia tässä kohdennetummin. Yhteisrahoitus on tärkeä asia, se on tulevaisuudessa myös mukana yhtenä alana. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Olemme puhuneet tärkeistä aiheista, kuten tieliikenneturvallisuus, sosiaaliset oikeudet ja niin edelleen. Toistan kollegani kysymyksen. Kun otetaan huomioon, että lainsäädäntömme eroavat toisistaan ja lainsäädännön täytäntöönpano tulkitaan usein jäsenvaltiossa eri tavoin, niin eikö olisi järkevää, että meillä olisi tieliikennevirasto, Euroopan virasto, tätä virastoa parlamentti on kolme kertaa tukenut. Liikennevaliokunta on mietinnössään käsitellyt sosiaalisia kysymyksiä. Meillä on ollut myös tieliikennepäätöslauselma ja pyytäisin teitä ottamaan huomioon tämän Euroopan parlamentin ehdotuksen, joka on saanut kovastikin tukea osakseen. Meillä on monia virastoja EU-sta, jotka eivät kuitenkaan käsittele näin tärkeitä asioita, kuten tieliikenneturvallisuus. Haluan jättää teille vastausaikaa, mutta vielä lyhyesti naiset liikennealalla. Tässä valiokunnassa on paljonkin naisia, me olemme sitoutuneet työhön, mutta mikä on tilanne itse alalla? Olemme ottaneet tämän asian esille. Nyt tarvitaan lainsäädäntöä, jolla naisia saadaan paremmin mukaan alalle. Onko teillä tästä osvittaa? Let me start at the back. Um... Aloitetaan lopusta. Nyt me edistämme tasa-arvoa kuljetuksessa voimakkaasti perintämme mahdollisimman geneerisesti. Uskon, että koittaa aika, jolloin miehet kokevat, että hekin kaipaavat tasa-arvotoimintaa. Pyrimme pitämään sukupuolta sukupuolen tasa-arvoa yllä. Me olemme hyvä esimerkki siitä, kuinka nopeasti tasatamme sukupuolten tasa-arvon kabinetissani ja pääosastossa. Me vahvasti edistä promovamme ihmisiä ja syviä ehdotuksia on edistämme niitä mielellä, mutta tehdään konkreettisia ehdotuksia. Nyt näemme, että naiset hakevat tehtäviin, kun olot ovat oikeat, joten oikeita oloja me pyrimme edistämään. Kiitos, De Grande. Hyvä komissaria. Kiitoksia. Hyvä komission Te puhuitte ilmaliikenteen turvallisuudesta. Olen ilmaliikenne turvallisuuslaitteista käsittelevän mietinnön esittelijä. Jotkut jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole kovinkaan halukkaita toimimaan. Lähdetäänkö tässä taisteluun vai aikooko komissio lähteä uudistamaan tätä järjestelmää? Jäsenvaltiot ovat vastustaneet. What the question? Señora comisaria. Komission jäsen. Kommentoin vain ihan nopeasti. Pahoittelu, etten oikein tiedä vastaanko suoraan kommentteihin, mutta haluaisin painottaa sitä, että olemme läheisessä yhteistyössä komission jäsen Kingin kanssa Hienoa, että meillä on komission jäsen vastuussa turvallisuudesta myös raideliikenteessä ja lentoliikenteessä. Komission jäsen King on muutaman kerran maininnut kolmansien maiden lentokentät ja analyysit, jotka ovat käynnissä, jossa pohditaan sitä, miten voimme tiedostaa emme ainoastaan lentoyhtiöiden, vaan myös lentokenttien turvallisuudet. Kannat vaihtelevat kovasti, mutta tämä analyysi varmasti antaa meille hyvän käsityksen siitä, minkälaisia haasteita me kohtaamme. Toinen asia on mahdollisuus lentokenttien käyttämiseen laskeutuessa, mutta toivottavasti saamme hyvän kokonaiskäsityksen turvallisuudesta. Minusta komissio on oikeassa, mutta neuvosto ja jäsenvaltiot ovat kyynisiä hetkellä, jolla terrorismi jyllää. Tarvitaan oikeanlaiset resurssit, jotta ilmailun turvallisuus voidaan taata. Tehdään tätä yhteistyötä. Meidän on viestittävä ja todella saada kaikki mukaan. Muuta en voi sanoa. Merci beaucoup, madame. Kiitos paljon. Isabella Demonte, teidän puheenvuoro. Kiitos. Ensinnäkin kabotaasista. Onko se 31. toukokuuta paketissa mukana? Ja mikälaisia rajoituksia tässä on? Sitten äh, kormauton ulkopuolella tapahtuva lepoaika. ollaanko antamassa tukia entistä enemmän. Sitten yhteen, yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, erilaiset slotit. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta tästä jumitilanteesta päästään eteenpäin? Uh, the, the answer is... Vastaus on kabotaasi kyllä. On osa toukokuun 31. päivän pakettia. Me työskentelemme kohti järjestelmää, joka perustuu aikaan. Ei toimi. Voisitteko toistaa toisen kysymyksen? Tre giorni con prelievi illimitati. I cannot say uh, on, the, on the number of... En pysty kommentoimaan tuota lukua tällä hetkellä. Okay. E la dernière question? Non avevo l'altra domanda. Era sugli aiuti. Minulla on vielä aikaa siis valtion tuista, aiotaanko mennä kohti suurempaa joustavuutta niiden toiminnan suhteen? State aid regarding to what? Valtion tuki, mutta mihin liittyen? E Puhun lentokentistä, niiden toiminnasta ja investoinnista. No, there is nothing on airports, no. Ei mitään lentokenttiin liittyen. Sitten menettelyt, jotka eivät etene neuvostossa matkustajien oikeudet, slotit ja niin edelleen, ne eivät mene eteenpäin. Tiedätte, että tämä on diplomatian kysymys. Tällä hetkellä me jatkamme diplomaattisia neuvotteluitamme, mutta kunnes kiista Espanjan ja yhdistyneen kuningas kunnan välillä on selvitetty Gibraltarin osalta. Emme voi edetä, mutta katsotaan mitä tulevaisuus tulee. tullessa. Kluun, viimeinen kysymys. Thank you very much. Kiitos, puheenjohtaja ja komission isän. Haluaisin kysyä ilman sektorista ja lennonvalvojen lakkojen aiheuttamista häiriöstä 2010 jälkeen 2,5 miljoonaa matkustajaa nähdä, että teidän matkustussuunnitelmat keskeytyvät lakkojen vuoksi. Viime vuonna 2016 oli ennätysvuosi lakkojen suhteen 22 eri lakkoa Euroopassa, 41 lakkopäivä ja 55 päivää häiriöitä parlamentissa olemme hyväksyneet oman ilmailustrategian tiedonantona jälkeen Telitskan johdolla. Ja halusimme lopettaa tämän erityisesti, kun on ylilentoja ja ymmärrätte tilanteen. En halua viedä lakko-oikeutta, se on tärkeää. Montakon vaikutus on suhteita naapurimaahan. Saisimmeko reaktion ehdotuksen? Pääsemmekö eteenpäin tässä ehdotuksessa helpottaaksemme yhteyksiä ja turismia, joka kärsii suhteettomasti? Tähän vastaan 6.7. tiedonannossa selitämme aiheen tästä aiheesta se, että työskentelemme kovasti kaikkien ryhmien kanssa mukaan lukien liitot löytääkseni ratkaisun. Vaihdamme parhaita käytänteitä. Tietoisuus ja sosioekonomiset vaikutukset voivat sen puolesta, että löytäisiin yhteisiä ratkaisuja. Se on osa kesäkuun tiedonantoa. Kiitos. Rakkaat kollegat, Bravo! Olemme aikataulussa, rouva komission jäsen. Kiitos. Tiedän, että tämä ei ole mikään helppo harjoitus. Olitte haasteiden, Vastaisitte haasteeseen. Ja nyt me tulemme hyväksymään tämän metodin. Rava ajoittaa, ajoittaa Rava Andersson. Tiedän, että aika on rajoitettu, mutta pyytäisin teitä lähettämään kysymykset, jotta saamme komission vastaukset. Niille, jotka eivät voineet puhua, lähtekää kysymykset ja ole varma, että komissio pystyy vastaamaan. Paljon kiitoksia teille, ravakamassin jäsen. Täältä tämä ei ole mitenkään helppoa. Harjoitus onnistui. Ja tapaamme kuukauden kuluttua 19.6. ja keskitymme liikkumuspakettiin. Kiitos kunnioitamme tällä läsnäololla. Toivon, voimme edetä uudella päättäväisellä tavalla aiheen parissa. Ja lopuksi pari sanaa. Uh, Kiitos oikein paljon. Minä en eh, ikään kuin tunnen, että olen uudestaan kuulemistilaisuudessa, kun käyn täällä parlamentissa, mutta ei se haittaa. Kiitos oikein paljon.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 Mes chers collègues, nous continuons. Kollega jatketaan. Ne, jotka haluavat poistua, tekevät sen hiljaa. Jatketaan. Kohta viisi. Rajat ylittävät pakettipalvelut. Esittelijä Lucy Anderson, Rova Anderson, puheenvuoro on teidän. Sitten ja muut voivat puhua. Ja lopuksi pyydän komission edustajaa puhumaan ja vastaamaan kysymyksiin. Rauva Andersson, teidän vuoronne. I'll get told off again. Um, so just to say... Kiitoksia. Tämä mietintö on erittäin tärkeä. Postipalvelut ja paketit ovat asioita, emme ole kovinkaan usein käsitteilleet, mutta nyt näin teemme, koska tämä on logistiikkaan ja verkon Eurooppaan liittyvä kysymys. Mietintö lähti liikkeelle siitä, että komission ehdotus oli varsin hyvä, mutta siitä oli vielä työstettävä Ja monet sanovat, että moniin asioihin on vielä puututtava. Perusongelma näkyy siitä, että kun komissio katsoi asiaa, monet sanoivat, että he haluavat kyllä tilata verkon välityksellä paketteja muualta, mutta he eivät ole tyytyväisiä hintoihin tai palvelun laatuun. Eli tässä pitää keskittyä kuluttajaan. Ja siksi uskonkin, että meidän tulee juuri näin tehdä. Meidän pitää katsoa mahdollisuuksien rajassa koko alaa. Jos katsomme vain näitä yleishyödyllisiä palveluntarjoajia, kuten postipalveludirektiivissä usein tehdään, niin useimmissa tapauksissa ja maissa näillä palveluntarjoajilla on vain pieni osuus paketti markkinoista. Tätä alaa ei ole kovinkaan paljon tällä hetkellä säädelty jos verrataan kuluttajan näkökulmaa televiestintäalalla, oikeuden alalla, rahoituspalveluissa, komissio tekee siellä paljon, arvioi ja valvoo aloja, mutta postipalveluilla tietoja ei ole kylliksi ja paketit olivat painopistealueena digitaalisissa sisämarkkinoilla. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet asian eteen töitä. Me olemme käyneet tehokkaita kokoontumisia posti alan kanssa, AY-liikkeiden edustajien kanssa, muiden sidosryhmien kanssa. Telitska esimerkiksi on pitänyt hyvää riihtä. Talous ja sosiaali... No, siis ETSK katsoi asiaa tämän hyvä, mutta on harmi, että alueiden komitea ei näin tehnyt. Ne, he päättivät olla toimimatta asiassa. Tässä pitää kuitenkin katsoa sekä kansallista että paikallista lähestymistapaa, kuten mietinnössäni teen. Eli kuten sanoin, tässä pitää katsoa koko markkinaa, muuten tässä ei toiminta oikeudenmukaisesti eikä tasa-arvoisin toimintamahdollisuuksin. Kun katsotaan perus kysymykseen. On otettava huomioon se tosiasia, että meillä on myös yleispalveluvelvoitteita. 27 pöytäkirja tekee selväksi sen, että postipaketit kuuluvat tähän ja täytyy toimia niin, että palveluntarjoajat pystyvät toimimaan kansalaisten etujen nimissä. Ja siksi varmasti monet ovatkin yhtä mieltä kanssani siitä, kun päätin poistaa kuusi artiklan. Se on epäoikeudenmukainen. Se synnytti tilanteen, jossa katsottiin vain sellaisia palveluntarjoajia, joilla on pieni markkinaosuus Tiedän, että IMKon lähestymistapa on hieman erilainen. Siinä katsotaan pikemminkin pk-yrityksiä. Mutta keskusteltua niin tähän kanssa tämä oli lopputulos, johon päädyimme. On erittäin tärkeää, että asetamme oikeat tavoitteet. Komissio on lähtenyt hyvin liikkeelle, mutta kun katsotaan artikloja, meidän pitää keskittyä kuluttajien, kuten muutkin ovat sanoneet. Tarvitaan tehokkaita, edullisia palveluita – ja omassa mietinnössäni näin tehdäänkin. Yksi artikla tarjoaa paremman määritelmän sille, mitkä ovat tehokkaita ja edullisia postipalveluita. Ja asetuksessa puhutaan ennen kaikkea postipalveluiden rajat ylittävästä osuudesta. Ehkä tietyt osat näyttävät varsin laajoita. Mutta muistakaa, että sääntelyä ei ole vielä kovinkaan paljon ollut. Jotkut peräänkuuluttavat enemmän sääntelyä, esimerkiksi hintakattoja. Joihinkin asioihin on palattava ehkä myöhemmässä vaiheessa, jos tämä ei toimi. Komissio on päättänyt, että posti direktiiviä ei lähdettäisi nyt tarkastelemaan uudelleen. Ehkä olisi ollut parempi kuitenkin näin tehdä, mutta näin ei tällä hetkellä ole. Kolme artikla olisi parempi, että kansallisille valvontaviranomaisille tarjotaan entistä parempaa tietoa. Varmasti löydämme kaikille oikean paikan mietinnössä. Tämä ei ole työllisyystoimi, mutta on kuitenkin tärkeää, että tiedämme, onko markkinoilla pirstaloitumista. Meillä pitää olla myös taloudellisia indikaattoreita, joiden perusteella toimia. Sitten tiedot, jotka liittyvät alihankkijoihin ja sellaisiin tahoihin, jotka palkavat henkilöstöä muuten kuin kokopäiväisesti. Meidän täytyy tietää, miten markkinat toimivat käytännössä on yhtä tärkeää, että meillä on rajat ylittävistä hinnoista tietoja näistä terminal rates hinnoista, vaikka tähän liittyykin ristiriitoja. Tämä liittyy siihen, miten tilanne arvioidaan kokonaisuudessaan, esimerkiksi kilpailun näkökulmasta ja tuotteiden hintojen näkökulmasta. Kaikki eivät välttämättä ole lähestymistavasta niin yhtä mieltä, mutta olemme täällä kuuntelemassa toisiamme. Sitten hintojen edullisuudesta kenties meillä on eri näkökulmia. Me sanomme, että kaikkien pitää tarjota yleisyydellisiä palveluita, vaan me pyrimme muuttamaan lähestymistapaa niin, että sääntelijät toimivat oikealla tavalla – ja katsotaan yksittäisten käyttäjien oikeuksia, pk-yritysten oikeuksia sellaisten toimijoiden, jotka eivät lähetä paketteja tai esimerkiksi syrjäseutujen tai vammaisten käyttäjien oikeuksia on katsottava. En usko, että sääntelyviranomaiset toimivat tältä osin niin kuin niiden pitäisi. Ja samoin jos emme ota mukaan tietyn alan kaikkia toimijoita, silloin ei saada selkeä kokonaiskäsitystä, emmekä voi tehdä parhaita päätöksiä. Tässä ei puhuta hintasääntelystä. Emme sano, että tiettyjä yrityksiä pitäisi asettaa hintasääntelyyn, vaan me pyydämme vuosittaista raportointia. Ei tässä ketään osoiteta sormella, vaan halutaan vuosittaisia arviointeja, joiden kautta näemme sitten, mitä kentällä yksittäisten toimijoiden osalta tapahtuu. Näin ihmiset uskaltavat entistä luottavaisemmin tilata paketteja ulkomailta. Sitten yksi asia, jonka komissiokin tunnustaa, on, että luottamuksen puute ei liity kuluttajan suhteen vain hintoihin, vaan esimerkiksi siihen, että monet tuotteet toimitetaan perille myöhässä tai ne ovat menneet kuljetuksen aikana rikki. Tämänkaltaisiin asioihin ei ole vielä kylliksi kiinnitetty huomiota ja kaikki ei toimi käytännössä. Kuluttajajärjestöt ovat sitä mieltä, että monet toimijat ja palveluntarjoajat eivät ole kiinnostuneita antamaan tietoa, vaan pyrkivät toimimaan vain standardoitujen kriteerien perusteella. Pitäisi edistää standardisointia myös ympäristö- kriteereiden perusteella. Jo kymmenen vuotta sitten viitattiin hyvin käytänteisiin, mutta tarvitsemme tässä lisää panostusta. En pysty oikeastaan tämän enempää nyt selittämään tätä mietintöä. Uskon, että tämä on erittäin tärkeä ja odotan innolla keskustelua teidän kaikkien kanssanne. Toivottavasti voimme pitääkin siitä, että kuusi artikla poistetaan kokonaan. Muuten uskontokomissio on tehnyt hyvää työtä. Voimme lähteä tästä liikkeelle. Kiitos. Merci, Madame Anderson, pour la Kiitoksia, Anderson. esittelystä, joka on joka kaipaa konkreettisia vastauksia, koska se koskee kuluttajia suoraan, kuten sanoitte. Ja nyt varjoesittelijät, herra Fäbä, tervetuloa. Hyvää päivää puheenjohtaja, mukava olla täällä. Jatkan nyt äidinkielelläni. Se sujuu ehkä vähän paremmin kuin ranskanen hankalan aiheen kanssa. Ensin on sanottava, että olin enemmän kuin yllättynyt, kun luin tämän luonnoksen, koska olin esittelijä, kun komissio esitteli kolmatta postidirektiiviä. Silloin oikeastaan olimme sopineet ihan toisenlaisesta tiestä. Nyt esittelijä oli silloin SED-ryhmän varjoesittelijä. Olen suoraan sanottuna kyllä pettynyt sitä, että nyt jätetään tuo tie, josta silloin aikanaan sovittiin. Miksi? Ensinnäkin Haluan sanoa, että tästähän on kyse rajat ylittävistä pakattipalveluista, ei neljästä postidirektiivistä, että tämä kaikki sekoitetaan vielä kirjeisiin ja sitten komissiolta on pyydetty jotain esitystä ja komissio selkeästi sanoi, että ei esitä. Toiseksi sovimme, että me haluamme muuttaa mitään yleisyydisten palveluiden osalta. Euroopan parlamentti teki päätöksen, jota se D-ryhmä tuki Lucy Andersonin valmistelemana. Nyt kun luen tämän mietinnön, niin pohdin miksi pakettialalla, ala joka aikaisemmin oli kilpailtualla ja postidirektiivissä, ja tässä viittaan vihreän kirjan vuodelta 1992, viitattiin aina siihen, että me emme halua sääntelyn kautta puuttua silloin, kun kilpailu toimii. Nyt toisaalta sanotaan, että kilpailu toteutuu ja siksi pitääkin lähteä sääntelemään jännää keskustelua, mutta sanoisin, että EPPn nimissä voin todeta, että tämä ei ole meidän ominta alaa, että kilpailua vähennetään siellä, missä sitä olisi. Se on meille kyllä hankala nieltävä asia. Sitten kysymys kuuluu, missä ongelma oikein piilee, siihen pitäisi keskittyä. Hinnat rajat ylittäville pakettilähetyksille. Jos haluamme, että pk-yrityksetkin saadaan näille markkinoille mukaan, että myös syntyisi enemmän kilpailua, niin silloin on kyllä katsottava koko tuotantoketjua, enkä voi sitten yhtäkkiä sanoa, että koko tuo järjestelmä, korvausjärjestelmä ei nyt sovi meille. Tämä hintarakennelma. Ja sitten koko asia on säädelty maailmanlaajuisessa postisopimuksessa. Rajat ylittävät pakettilähepalvelut. En tiedä, voimmeko lähteä muuttamaan postisopimuksen osalta jotain. Ihan jännittävä ehdotus, mutta enpä ole ihan varma, onko tämä oikea lähestymistapa. Se, että nyt kaikki yhtäkkiä ikään kuin otetaan sinne yleisöllisten palveluiden alle ja sanotaan, että näin ratkotaan tämä ongelma, niin minä sanon, että lykkyä. tykköparahin edustaja Andersson, tiedän kyllä tarkkaan yritysten nimet jopa, jotka ovat tätä rakennelmaa ajaneet. Me lähestymme tässä ihan katastrofia, koska meillä on ihan eri kysymyksiä vastattavana. Ja tietoisesti minun mietinnössäni ei haluttu ottaa näitä kysymyksiä esiin, koska sanoimme, että – nämä muut asiat, jotka on hoidettava, kuka maksaa universaalista yleisöydellistä palveluista. Emme halunneet avata tätä koko kysymystä, ja tämä on todella vakava kysymys, se on selkeästi sanottava. Sitten on tietenkin myös pohdittava sitä kysymystä, ketkä ovat nämä valvovat viranomaiset, joiden kanssa te esittelijänä haluatte nyt jotenkin käsitellä näitä – hintakysymyksiä. Onko tämä todella nyt meidän mallimme? Haluan ihan avoimesti sanoa, että meillä on nyt oikeastaan nykyoikeuden täytäntöönpano-ongelma. Tässä on selkeät syyt, koska tietenkin ne, jotka huolehtivat markkinoiden valvonnasta, ovat samalla niitä – jotka ovat vastuussa myös suurimmasta posti, anteeksi, postipalveluiden tarjoajasta. Tämähän on ongelma, mutta teidän ehdotukseni kautta tätä ongelmaa ei ratketa ylipäätään, vaan vahvistetaan sitä. Tämä on ollut suurin tähän mennessä, sitä vahvistetaan ja silloin siellä ei ole mitään tilaa enää kellekään. Mulle ei kannata ostaa tällaisille markkinoille. Ja nyt on kyse kuitenkin markkinoista, joilla kilpailu on toiminut tähän mennessä. Joten aikamoinen juttu. Sama koskee myös tätä kohtuullisuutta. Se on kolmannessa postipaketissa selkeästi mainittu. Voisin kehottaa komissiota vain omien oikeudellisten keinojensa kautta pyrkiä vaatimaan tätä. Pitää siitä kiinni, eikä sano, että tämä ratkaistaan sitä kautta, että luodaan ylikansalliset markkinat, jotka lopulta eivät tule toimimaan. Ja sitten puhutaan siitä, että syrjetään – vapaata pääsyä. Tämä on ihan mahtava teoreettinen rakennelma. Yritysten välisessä toiminnassa tämä tietenkin toimii, mutta toimiiko todella myös yksityishenkilöiden välisessä rajat ylittävässä pakettiliikenteessä? Lähetetään paketti. Lähetetään vaikka, että isoäiti lähettää jotain leivonnaisia, ettei lastenlapset nälkiin. Kyllähän tällaistakin kaunista on. Jätetäänkö yksityiset kokonaan ulkopuolelle? Ensimmäisessä keskustelussa, jos sanoin, että meille on tärkeää se katsoa, että missä tässä on kuluttajan oikeudet, miten niitä vahvistetaan. Teidän ehdotuksenne kautta heikennetään kuluttajan asemaa ja vahvistetaan perinteistä palvelujen tarjoajaa tällä alalla. Ja siksi tämä kyllä aiheuttaa minulle aivan valtaisia ongelmia. Mielenkiintoista käydä seuraavia neuvotteluita – tietenkin näen, että minun on ihan pakko nyt laatia tarkistuksia enemmänkin kuin mitä aluksi ajattelin. Ja voin jo, hyvä esittelijä, sanoa alusta asti, että teidän lähestymistapanne kautta hajotatte nyt jotain, mutta ette luo mitään uutta tilalle, joka toimisi paremmin. Te vain tuhoatte nyt olemassa olevat rakenteet, joita ehkä voitaisiin vähän sopeuttaa kohdassa tai kahdessa. Mielelläni olen tähän työhön valmis, mutta teidän ehdotuksenne menee aivan väärään suuntaan. Toivon, että komissio on kanssani samoilla linjoilla ja että neuvosto voi päättää vain yksimielisesti, koska tämä on kyllä tie, joka uhkaa montaa asiaa. Asiat kallistuvat, koska luodaan ikään kuin monopoleja jäsenvaltioihin. Tämän ei pitäisi olla meistä, minusta meidän tiemme. Kiitos. Miksi te lähdette? Haluatteko tulla takaisin? Osanovski. Oui, c'est à vous. Puheenvuoro on teidän. E, e, madame la Présidente, e, bardzo dziękuję za przygotowanie tego raportu. Puheenjohtaja. Raporttiluonnoksen laatimisesta. koska tässä pyritään tarttumaan moniin keskustelussa esiin tulleisiin teemoihin. Tekstin luonnoksessa tartutaan pääongelmaan, joka on rajat ylittävien pakettipalveluiden ongelmien ratkaisemiseksi. Tämä on parempi kuin komission alkuperäinen, parempi, parempi kuin komission alkuperäinen erityisesti artiklan kuusi osalta. Ymmärrän, että tässä pyritään parantamaan kuluttajien asemaa ja taataan laadukkaat palvelut hinnalla, johon on varaa. Mutta kustannuksiin ei voi keskittyä ollenkaan. Postipalvelu, kokemus, kuluttajan luottamus, nämä ovat myös tärkeitä. Sovellusalan laajentaminen kaikkiin rajat ylittäviin toimijoihin on myönteistä. Se tehtiin artiklan 4 kautta. Jos ei sovellusalaa laajenneta, ei voida toimia tehokkaasti. Jos haluamme, että hinnat ovat asialliset rajat ylittävällä tasolla, täytyy kerätä informaatiota suurimmilta sidosryhmiltä. Painottaisin myös sitä, että Rava Andersson on ehdottanut realistisia takarajoja. Hän on muuttanut komission takarajoja datan toimittamiseksi viranomaisille. Artikla 5 on myös parempi kuin alkuperäisessä ehdotuksessa. Mutta ja jos ajatellaan rajat ylittävien tariffien hinta-arvioita, en ole varma, onko tämä tehokasta. Tämä saattaa häiritä markkinatilannetta. Kuluttajakynnystä on laskettu. Ja jos komissio ajatteli kynnykseksi artiklan 3 alla 50 prosenttia informaatioon tämmöiskynnykseksi. Ja se koko siinä välttäisimme kohtuuttoman ää, taakan. Ja alihankijoiden mukaan ottaminen lisäsi myös byrokratiaa ja lisäisi myös viranomaisten taakkaa. Tässä halutaan myös informaatiota näistä terminaalihinnoista, jota pidetään herkkänä tietona – luottamuksellisuutta täytyy kunnioittaa. Yhteenvetona rava ehdotossa meille tervetullut. Tämä on byrokraattisen, vähemmän byrokraattinen kuin aikaisempi ja kuluttajasuuntautuneempi. Ja tulemme tekemään tarkistuksia. Kiitoksia, herra Slotowski. Uh, thank you, Madam Chair. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Näen tässä kaksi mahdollista lähestymistapaa. Joko pureudumme kaikkiin tärkeisiin kysymyksiin, mutta tuskinpa annatte minulle näin paljon aikaa. Tässä voisi mennä puolisen tuntia tai voin korostaa vain joitakin asioita. Tuolta tuolla takariveessä näyttää istuvan eri sidosryhmien edustajia, joita tapasin pyöräinpöydän keskusteluissa viimeksi tänään. Olin keskustellut heidän kanssaan näistä säännöksistä aika yksityiskohtaisestikin. Ja näiden pyöränpöydän keskusteluiden jälkeen arvioin keskustelua ja laadin tarkistuksia. En anna nyt enempää teille konkreettisia ajatuksiani. Olen yhtä mieltä joidenkin puhujien kanssa. On totta, että monet lainsäädäntöehdotuksemme ovat hyvin monisyisiä. Tämä Kyseinen ehdotus on erittäin tekninen, monimutkainen ja sillä voi olla erilaisia vaikutuksia. Keskustellessani eri sidosryhmien kanssa harvoin näen, että näkemyserot ovat näin valtavia, laajoja. Muistan, että että kun asiasta puhuttiin ensimmäistä kertaa valiokunnassa, olin varsin vastahakoinen lainsäädäntöehdotuksen suhteen. Sanoin, että tarkistelisin sitä. Nyt ymmärrän, että lainsäädäntöehdotusta pitää pohtia ja tiettyihin asioihin täytyy puuttua. No en ollut postipalveluiden osalta esittelijä tai varjoesittelijä. Ehkäpä tästä on minulle hyötyä tai haittaa, en tiedä. Jos katsomme nyt postipalveluita ja pakettien määrää ja sitä, kuinka kilpailukykyiset markkinat ovat, niin olisi ollut hankala tätä ennustaa vielä jonkin aikaa sitten. Sitten on katsottava sellaisia yrityksiä, joita ei pidetty perinteisenä pakettilähettäjänä. Tämä liikeala kehittyy Amazonin kaltaisten toimijoiden takia ja kolmen neljän vuoden kuluttua ala varmasti näyttää taas aivan erilaiselta. Eli Tilannetta on arvioitava. Joidenkin säännösten osalta suurin osa toimijoista varmasti on yhtä mieltä. Esimerkiksi siitä, että pitää olla tietoa saatavilla. Viitan kolme artiklaan. Ja on mielenkiintoista kuulla myös kansallisia valvontaviranomaisia, sääntelyviranomaisia. Kollegat viittaavat myös kuluttajien, mutta keitä kuluttajina me äh, ajattelemme? Ajattelemmeko itseämme, jotka ostamme jotakin internetin välityksellä, vai kenties äh, muita kuluttajaryhmiä? Tilanne on siis moninainen. Markkinat ovat kilpailukykyiset Joskus tietyt toimijat vaikuttavat olevan hallitsevia, vaikka niillä olisikin tietyltä osin rajallinen osuus. Olen kohta valmis, hyvä puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanosta, mutta tästä mietinnöstä tässä on useita asioita, joista en ole kollegoiden kanssa yhtä mieltä, mutta tarkistusten kautta ehkäpä pääsemme sitten sellaisten markkinoiden suuntaan, jotka toimivat entistä paremmin ja ilman esteitä. Ja katsomme, jos sitä, miltä markkinat näyttävät viiden, kymmenen vuoden päästä. Aikaa ei ole paljon ja halusimme kuulla komission kannan. Voisitko pikkasen lyhentää puheaikaa? Roger Thales. Kiitos puheenjohtaja. Varsin lyhyesti. Kaiken kaikkiaan haluan kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä ja mietintöluonnoksesta, jossa on otettu huomioon komission ehdotuksen myönteiset kohdat ja myös joitakin elementtejä – joiden osalta ei tarvita välttämättä eurooppalaista asetusta. Haluan tässä arvostaa esittelen ponnistuksia saada lisää selkeyttä asetuksen avain kysymyksiin ja esimerkiksi palvelun tarjoajien velvoitteisiin pakettialalla, esimerkiksi tiedonantovelvoitteeseen. On kuitenkin joitakin kysymyksiä, joita voidaan käsitellä entistä tarkemmin. Ensinnäkin emme saa unohtaa sitä, että asetuksen tavoitteena on saada pakettipalveluiden palvelut toimimaan paremmin yhteen. Ja komission dokumenttien asiakirjojen perusteella ainoastaan 10 prosenttia tariffeista on sellaisia, että niissä on avoimuusongelmia. Siksi emme näe, että tämä hintojen arviointi tällä tavoin olisi niin hyödyllistä. Meistä olisi järkevämpää, että valvonta keskittyisi erityisesti sellaisiin tapauksiin, joissa on ongelmia. Sitten toiseksi ei saa unohtaa sitä, että markkinat eroavat eri maissa todella paljon toisistaan – Suuret toimijat vastaavat valtavasta määrästä markkinoiden toiminnassa. Ne ovat joustavampia, koska ne eivät tarvitse tiettyjä jakeluverkkoja yleispalveluiden toteuttamiseen. Ja usein su- suuret toimijat myös polkevat hintoja ja heikentävät alan työoloja, työehtoja. tulevassa asetuksessa pitää ottaa huomioon kaikki markkinoiden suuret toimijat, jotta voidaan taata lainsäädännön mukainen ja oikeudenmukainen kilpailu. Ja vielä viimeiseksi tarvitaan ehkä lisäviitauksia kuluttajan suojaan. He ovat usein haavoittuvassa asemassa palveluntarjoajien suhteen. Tämä on se linja, jota me viemme eteenpäin. Kiitos. Kiitos, Roa Gonzales. Roa Ayuto. Grazie, Presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Halusin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä. Tässä asiassa on paljon hyvää. Näitä kysymyksiä täytyy tietenkin vielä syventää. Ja tässä halutaan osittain mennä jopa komission ehdotusta pidemmälle. Tämä postialan ongelma kasvaa entisestään, koska sähköinen kauppa kehittyy ja tavaroiden kuljetus on asia, joka pitää tältä osin ottaa huomioon. Sitä pitää säännellä ja sitä pitää myös yhtenäistää valtioiden sisällä niin, että palveluita voidaan parantaa, voidaan taata oikeudenmukainen kilpailu. Tällaisten palveluiden pitää olla entistä edullisempia kansalaisille ja samalla toimitusten pitää tapahtua avoimesti ja tehokkaasti. Se, että toimitaan tehokkaammin, edullisemmin, on ohjenuora, jota tässä pitää noudattaa. Tämä kulkee käsi kädessä palveluiden digitalisoinnin kanssa. Ja toistan vielä, että tämä liittyy sähköiseen kauppaan suurimmassa osassa tapauksista. Eli nämä asiat todella liittyvät toisiinsa. Aikoja pitää lyhentää, samoin kustannuksia pitää alentaa ja avoimuutta pitää lisätä, samoin ympäristön suojaa pitää parantaa. Eli kaikessa tässä ei saada, saa unohtaa ympäristönäkökulmaa. Me laadimme tarkistuksia tähän mietintöön ja vielä kerran onnittelun esittelijälle. Kiitos. Merci beaucoup. Ki- kiitoksia, Rova Ajota. Ja nyt muille kuin varastelijalle. Banks. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti Markus Ferber oikeastaan esitti jo monet huolenaiheet. Hänen leivonnaisesimerkkinsä ei ehkä ollut kaikkein paras, kun opiskelijat eivät halua, että lähetetään leivonnaisia tai kakkoja, vaan rahaa. Ja rahalähetykset eivät liity tähän ehdotukseen. Mutta leikkisikseen. Pari seikkaa, jotka kiinnostavat kuluttajia. Hintojen avoimuus ensinnäkin, ja tässä on vielä työtä tehtävänä. Yritykset pitävät näitä liikesalaisuuksina. Ja toinen asia on valinnanvapaus. Minusta tuntuu, että kuluttajalla ei ole oikein ylipäätään valinnanvapautta kuluttajan tekemisessä yrityksen kanssa. Ja tämä liittyy sitten minkä yrityksen tavalla lähettävä yritys valitsee. Siinä ei ole asiakkaan valinnan mahdollisuudesta kyse. Edustaja Teliska puhui siitä, miten kilpailu muuttuu, tilanne muuttuu markkinoilla ja lähivuosina varmasti tilanne elää edelleen. Joten olen kyllä vähän yllättynyt siitä, että komissio ehdottaa arviointikertomuksen esittämistä vuonna 2019. Siihen mennessä tuskin on saatu riittävästi tietoa kerättyä, ei ainoastaan tästä syystä, vaan muistakin syistä on hankala puuttua. Siksi olen sitä mieltä, ja Lucy Anderson on sanonutkin tämän, tehnyt tämän esittelijänä, että tässä on kyllä paljon työtä vielä tehtävänä. Kiitos. Merci. Merci beaucoup, monsieur Madame Revaud. Kiitoksia, herra Bash. Je voudrais remercier... Havajon. Ensiksi haluaisin kiittää Lucy Andersonia erinomaista työstä, joka auttaa muuttamaan paradigmaa ja lähestymistapaa, jossa kohdistetaan, kohdistetaan kaikkiin toimijoihin ja ainoastaan yleisöllisten palveluiden tarjoajiin että otettaisiin huomioon tällaiset markkinaolot rajanylityissä pakettikoulutuksissa. Nämä ovat kilpailtuja markkinoita, eikä resurssien palveluiden toimittaja pidä suitsia enempää kuin muuta. Eli äh, rajatulla markkinoilla on tällaisia toimintoja FedEx ja UP ja satkuvat vahvassa asemassa, eivätkä joten yleishyödyllisten palveluiden toimittajien velvoittaminen niitä vaatiminen, että nämä tarjoavat tar- terminaalihintoja, jol- se vahvistaisi suurten kilpailijoiden asemaa, yleishyödyllisiä palveluiden tarjoajia, niitä valtaan paljon transparensseja, ja niitä täytyy olla tariffit, niitä valvotaan paljon. Aina voidaan parantaa tiedonsaantia. saantia mutta seurattavuuden nimessä ei pidä erityisesti suosi yksityisiä toimijoita, joita kaikki julkisen sektorin vaatimukset eivät koske. Kiitos. Merci, Madame Kiitos ja herra Rikke. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tämä on aika kiinnostava. Meillä on ollut kattava näkemys esitettynä ja minä sitten kysymyksen tästä mietinnöstä, joka on aika monimutkainen. Meillä on täältä nämä yleisöllisten ja tarjoajat. Ja yleisöllisyys on nämä taakka kuin lahja. Tämä taakka julkiselle toimijalle yleensä. Yleensä julkisethan äh, ovat tämän yleisöllisen palveluksen ottaneet tarjotakseen. Se on taakka. Se ei ole mitenkään ollut hirmu hyödyllinen taloudellisesti. Ja sitten meillä on toiset markkinat, jotka kaupan vuoksi lisääntyvät voimakkaasti, jotka mahdollisesti luovat merkittäviä voittoja ja liikevaihtoja. Sieltä voi ymmärtää sitä kahdella tavalla. Joko täytyy suojella yleisöllistä palveluiden tarjoajia, koska ovat jo maksaneet. Tai sitten pitäisi olla kuluttajia, koska tilanne oli optimaalinen. Ja jos mennään kilpailun suuntaan, Mutta tapahtuu niin salassa, jotka, jotka, joita markkinat suosivat? Aika monimutkainen tilanne. Ja edustajien, ne musta aika tasapainoisia, vähän epäileväisiä. Vapauttamatta ehkä yhtä puheenvuoroa sanotaan, että täytyy suojella julkisia toimijoita, jotka tarvitsevat yleisöistä palvelut näin Valdon. Ja jotkut eivät sääli yleisöllisten palveluiden tarjoajia ja ajattelee, että tarvit että vaan, niin kuluttaja hyötyy siitä. Ja tämä on hitoisen monimutkaista. Ja minäkin haluaisin tietää komission kannan. Sillä lopuksi voimmeko siirtyä yhdestä asiasta, eli sitä, että yleisyyspalvelut ovat jo ratkaistu ongelma. Halutaanko nähdä ketkä yleisöllisten palvelut teidän tämän kysymyksen parissa? Tämä kokonaisuus jättää minut aika hämmentyneeksi. Herra Rikke, me selvitämme asiat, että loppujen lopuksi näistä olla hämmentynyt. Eh, Kiitos. Kiitos esittelijälle hienosta työstä. On hyvä, että tässä on poistettu viittaus yleishyödyllisten palveluiden tarjoajiin, koska on turha tehdä tällaista erottelua. Markkinoiden pitää toimia avoimesti ja vapaasti. Pitää olla myös varovaisia, kun käytetään sääntelyvälinettä, kun markkinat ovat kasvussa. Toimien pitää olla suhteellisia, eikä näin saa vääristää kilpailudynamiikkaa on toimittava vain silloin, kun se on tarpeen. Näin voidaan vähentää hallinnollista taakkaa ja esimerkiksi liiallista tietojen keruuta tai analyysiä, josta ei ole sitten hyötyä kuluttajille. Viisi artiklasta. Sitä pitäisi katsoa uudelleen. Kansallisille viranomaisille pitäisi jättää päätös tästä kohtuullisten hintojen analyysistä ja kuusi artikla. Sen osalta uskon, että nykyiset kilpailusäännöt riittävät. Wim van de Kamp täällä valmistautuu. Kiitos paljon puheenjohtaja. Neljännen junapaketin yhteydessä opin, että optimi on maksimin vihollinen. Ja jos nyt katson Lucy Andersonin toimintaa, niin hän on – käyttänyt hyvin paljon sekä aikaa että energiaa tämän asian ajamiseen. Ja hän on halunnut kaiken parhaan mahdollisen tuloksen. Mutta tämä optimaalinen tulos on maksimin uhka tässä. Ylpin kanssa olisin samaa mieltä siitä, että missä on tämä yhteys markkinoilla toimivien ja yleisöllisten palveluiden välissä. Hän puhui markkinoilla toimijoista ja palveluista. Jos katsotaan artiklaa 5 esimerkiksi, niin tuo ero katoaa. Ja silloin pitää kaikenlaisiin yksityiskohtiin, hintoihin liittyviä tietoja ilmoittaa, antaa. Kysyisin, kuuluuko tämä kaikki tähän asetukseen? Tämän eron pitäisi pysyä jotenkin puhtaampana. Lopuksi huomasin, että edustaja Andersson on tehnyt tarkistuksen 61 ja näin erotellaan köyhät, vammaiset ja syrjäisillä alueilla elävät. Miten voidaan ajatella, että ensin pitää selvittää, kenellä on oikeus tällaiseen matalampaan tariffiin – Köyhien auttamisen pitäisi olla keskitettynä alueessa kunnassa, mutta ei postilähetyksiin pitäisi rakentaa tällaisia tekijöitä mukaan. Silloin ollaan kyllä väärällä tiellä yhteenvedonomaisesti. Nyt pitäisi selkeästi erotella markkinat ja yleishuodellisten palveluiden tarjoaminen. Kuluttajien hinnat pitää tietää, mutta se, miten niistä neuvotellaan Alankomaiden ja saksalaisten postiyritysten välillä. Eikö tämä ole kuitenkin liikesalaisuutta, yrityssalaisuutta? Se voitaisiin sellaiseksi jättää. Tuo tarkistus 61 aiheuttaa kovasti päävaivaa. Kiitos. Merci, Monsieur Wim van de Kamp. Madame Aya c'est à vous. Gracias, Presidenta. Ayala Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä asetuksessa lähdemme siitä, että tämä hylättäisiin. Emmekä ymmärtäneet, miten tämä ainut ongelma pyrittiin ratkaisemaan, eli se, että rajat ylittävää toiminta esimerkiksi Espanjan ja Ranskan välillä ei ollut mitenkään selkeää Kaikki muu on täysin avoinna, eikä tämä liittynyt postipalveludirektiivin periaatteeseen. Anderson mietinnössään ottaa huomioon kaikki operaattorit. Tämä on hyvä asia ja siksi olemme yhtä mieltä siitä, että viisi artiklassa viitataan kaikkiin toimijoihin tai palveluntarjoajiin ja kuusi artikla poistettaisiin nimetyt toimijat saisivat tiettyjä velvoitteita ja näin saisivat hyötyä omista toimistaan. Sitten tämä postilähetykset ja paketit, niiden sekoitus. Postilähetykset on jo säännelty, niillä on omat puitteensa ja paketit taas toimivat omin sääntöjensä. Jos katsomme sitten eri ryhmiä tai yhteisöjä, jotka tässä otetaan huomioon, nämä on kyllä otettu huomioon jo posti lähetys- ja postipalveludirektiivissä. Ja vielä lopuksi emme ymmärrä sitä, miksi kahden maan väliset sopimukset häviävät tästä. Tässä lähdetään harmonisoimaan ilman todellista harmonisointia. Meillä on ollut kahdenvälisiä sopimuksia – En oikein ymmärrä tähän liittyvää tilannetta. Merci beaucoup, Madame Ayasanda. Monsieur Ertug. Herra Ja vielen Dank, Frau Voss. Oikein sydämelliset kiitokset, puheenjohtaja. Ensin kiitokset esittelijälle. Hän on tehnyt tähän mennessä hyvää työtä ja muuten on sanottava, että en oikein näe tuota ristiriitaa, josta täällä puhutaan. Ei se mielestäni ole niin iso. Kyllä tässä kompromissi on varmasti vielä löydettävissä. Siinä mielessä pitäisi myönteisessä hengessä lähestyä tätä aihetta. Paljon oikeita asioita on jo esitetty. Haluaisin vielä palata tuohon alustavan ajatukseen, joka komissiolla on ollut jo vuosikausia. Vapauttaminen ja kilpailun luominen, vaikka se olisi joskus vähän tekemällä tehtyä. Kilpailu ei sinänsä huono asia, mutta se ei vie meitä tavoitteisiin, jos pyritään ajamaan krampinomaisesti pieniä yrityksiä mukaan, jotka eivät ehkä maksa kunnon tariffeja eikä maksa kunnoista palkkaa. Tämä ei voi olla se kehitys, jota ajamme takaa. Viittasin kollega Ferberin puheenvuoroon myös käsittääkseni. Hän tarkoitti sitä johdannossa. Euroopan komissio kirjoittaa muun muassa, että tutkimukset osoittavat, että yleishyödyllisten palveluiden tarjoajien avoimet hinnat rajat ylittävästi ovat kolme neljä kertaa suuremmat kuin maan sisäiset. Miksi ei kirjoiteta missä maissa tällainen tilanne on. Ja toinen kysymys, miksi Euroopan komissio ei ennen kuin tällaisia papereita kirjoittaa lähde huolehtimaan siitä, että komissiosopimuksen vartioina voisi puuttua tällaisiin tilanteisiin? Se olisi kysymys, jonka haluaisin esittää tässä yhteydessä. Ja vielä esimerkiksi artikla 6 selkeä osoitus siitä, miten Euroopan komissio pyrkii keinotekoisesti hinnalla millä hyvänsä luomaan kilpailua. Artikla 6 esimerkiksi on tällainen byrokratisointi monsteri, hirviö, jota ei ole muualla nähtykään, kun puhutaan standarditarjonnasta, joka pitää ilmoittaa kansalliselle sääntelijälle joka kuukauden sisällä taas joutuu tekemään jotain Tämä minun mielestäni on turhaa byrokratiaa, aivan turhaa. Eikä aja tätä asiaa yhtään. Yrittäjille pitää antaa kyllä mahdollisuus hoitaa oma tehtävänsä, mutta ei nyt näin krampinomaisesti. Neljäs rautatiepaketti esimerkkinä siinä samantyyppisesti pyrittiin joistain eri syistä krampinomaisesti saamaan esitettyä kustannuksia ei minä vastusta kilpailua sinänsä, mutta ihan kilpailua kilpailun takia, vaikka näin syntyy huonoja standardeja, niin tämä ei kai ole Euroopan komission toiveiden mukaista myöskään. Lopuksi olen ihan samaa mieltä sitä, että avoimuutta voidaan tukea, mutta ei kai voida ajatella, että avoimuus menee niin pitkälle, että ne yritykset, jotka sen pitävät kiinni lainsäädännöstä, maksavat kunnon palkkaa, työehtosopimukset, että rankaistaan näitä yrityksiä, jotka pakotetaan siihen, että liikesalaisuudet, jotka liittyvät hintojen muodostumiseen, on ilmoitettava, jotta sääntelyviranomaisten kautta tämä tieto menee koko maailmalle. voidaan ajatella, että julkaistaan listahinnat, kansallinen valvontaviranomainen voi ne saada, mutta muut hintojen ilmoitukset menevät kyllä siihen, että valvotaan ikään kuin eurooppalaisesti hintoja tavalla, jota ei millään muulla alalla ole. Joten pyytäisin, että tämä jätetään nyt, tämä ajatus, mutta muuten suhtaudun optimistisesti ja haluan olla tässä yhteistyössä mukana. Kiitos. Kiitos, herra. Hertog puheenvuorosta. Katson komission suuntaan. Klemak. E, edustatte DG Grauta. Kuuntelette rakkaita kollegoita. Meillä on pieniä ongelmia ja annatte meille komission näkemyksen. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia kaikille puhujille tänään erityisesti Lucy Andersonille, joka on kovasti omistautunut tälle asialle, joka on tehnyt merkittävää työtä mietinnön valmistelemiseksi uskomakomissiolle ja kiitos myöskin niille edustajille, jotka ovat kommentoineet. Ymmärrämme, että tämä on tekninen kokonaisuus. Myös kiistanalainen, eikä ole mikään yllätys, että kaikki eivät ole samaa mieltä. Viimeinen puhe jo viittasikin siihen, että toivottavasti Toivomme, että rakentavassa hengessä löydämme ra- ratkaisun kaikille asioille, jotka otettu esille, joskin ymmärrän, että lyhyessä ajassa en kykene antamaan kaikkea vastauksia. Kolme neljä kommenttia, mahdollisimman lyhyesti. Ensiksi täytyy ymmärtää, että tämä komission ehdotus täydentää postipalveludirektiiviä. Se laadittiin aikana, jolloin kirjeposti oli hallitsevaa ja pakettipalvelua sitten toimittamista ei juuri tapahtunut samassa mitassa kuin nykyään. Olisimme voineet muuttaa postipalveludirektiiviä, mutta päätettiin, että sille aika ei ole nyt kypsä. Siksi ajattelemme, että lisälainsäädäntöä tarvitaan ja että operationalisoidaan postipalveludirektiiviin velvoitteita. Kuluttajaulottuvuus. Olemme esittelijän ja Poinen Pohjan kanssa siinä asiassa samaa mieltä, että kuluttajia käyttää ja miten asia sanotaankaan, on asian keskiössä. Haluamme tehdä e-vähittäiskauppiaille myös pienille e-vähittäiskauppiaille ja, er- ja vaikeimmissa asemissa oleville ryhmille mahdollisuuden käyttää kansainvälisiä pakettipalveluita. Esimerkiksi jos olette koskaan saanut paketin e-kauppialta ja niin olette käyttää palautusaikata, on mukavaa, että, että on tariffi yksittäisille paketeille, johon, joka on maksettavissa. Tätä on vähän tarkkana. Tämä ei ole kuluttajan oikeuksien direktiivi otamme huomioon sen, että tässä lainattaisiin tiettyjen kuluttajaoikeuksien salonsalaa, mutta tämä pitäisi nähdä olemassa olevan lainsäädännön puitteissa ja näin siksi, että välttäisimme ylimääräistä taakkaa yrityksille erityisesti, kuten on todettu. Kysymys siitä, pitäisikö tämä päteä yleisöllisten palveluiden tarjoajiin vai kaikkiin. Sitäkin pitää puhua. Meistä tämä ehdotus koostuu kaikkiin pakettioperaattoreihin. Ja tämä, tämä on erityisesti valvontakysymys. Artikla kolme mukaisesti kaikkien operaattoreiden täytyy lähettää tietoja valvojille. Ja sitten oli kysymys, kestääkö tämä tulevaisuuden vaatimukset kymmenen vuoden kuluttua, toimiko tämä Eivät tietysti voi sanoa, miten rajoitetut markkinat toimivat, sanoksemme tämä hyvä vai ei, joten olenkin, olemmekin astaneet tämän vaatimuksen kaikille toimii. Oli sitä, että 45 seurattavuus ja maksettavuus täytyy muistuttaa siitä, että tämä on artiklassa 12 postipalveludirektiivissä. Ne päätävät yleishyödyllisiin palvelutarjoajiin perinteisiin posti, posteihin – olettaen, että tariffit lankeavat yleisöllisten palveluiden alle, ja siksi meillä on tämä kohta artikla 5. Ja siksi emme ehdota seurattavuussääntöjä kaikille toimijoille, Sitten, koska silloin postipalveludirektiivin logiikka katoaisi. No, artikla 6, kolmannen osapuolen pääsy. Mielestäni tämä on hyvä pienille toi, paketin toimittajayrityksille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa muissa jäsenvaltioissa. Tämä on vaikeaa, koska perinteinen ja pikatoimitukset mutta 96 prosenttia palveluista. Tosin myös pienet toimijat voisivat la- laajentaa toimintaansa. Ne eivät pysty siihen yksin. Tätä puuttuu palmaa siihen mutta yleisöisten palveluiden tarjoajilla on interconnect-ohjelman kautta mahdollisuus. Me emme ehdota, että isät yritykset painavat rusinoita pullasta, vaan pienemmät toimijat voivat hyödyntää muiden verkkoja reiluilla ehdoilla. Jätän kommenttini niin tähän ja mielelläni keskustelen kahden välisesti kenenkä tahansa edustajan kanssa täällä. Merci beaucoup pour vos remarques. Kiitoksia kommenteista. Minuutti Rova Anderssonille. Well, um, I Niin, tiedän, että on vielä toinen kokous. No, tässä tuli kuitenkin valtavat määrät mielenkiintoisia asioita esille. Vaikea lähteä niitä rajaamaan. Meillä on ensi viikolla Varjokokous tar- tarkistusten jättöisen määräaika on 16.5. Ja aion puhua yksittäin kaikkien täällä puheenvuoron käyttäneiden kanssa. Tässä on valtavat määrät asioita esillä, mutta jotkut niistä voidaan kyllä selvittää, kun katsomme er-, eri artikloiden välistä tasapainoa. Ne toimivat kyllä yhteen. Avoimuus, luottamuksellisuus, ne pitää siirtää toisaalle niin, että saamme tasapainoisen paketin. Ja Rike, olette täysin oikeassa. Tämä on todella hankala harjoitus. Tässä katsotaan vain tiettyjä hintatariffeja vaikka ne ovat rajat ylittäviä, ne kuitenkin kuuluvat yleishyödyllisiin palveluihin. Ja tässä täytyy toimia todella varoen. Olette todella oikeassa, mutta varmasti voimme kuitenkin tehdä tässä jotakin hyödyllistä. Merci beaucoup, Madame Anderson. Je... Kiitoksia, Rava Anderson. Muistutan, että tarkistusten takaraja on 16. toukokuuta keskipäivällä kello 12. Nyt jatkamme työtä. Siirrymme lausuntoon luonnokseen unionin yleisen talousarvojaan sovellettavat varainhoitosäädökset. Kresle vastuussa. Meidän valmistelijamme on Wim van de Kamp. Ja jos salista poistutte, varmasti pystytte tekemään sen vaiteliaasti. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Rajat ylittävät pakettilähetykset. Lucy Andersonin asia on vielä ihan yksinkertainen asia, jos verrataan tähän rahoitusomnibus-kysymykseen, joka nyt on esillä – Kyse on siitä, että katsotaan uudestaan, uudelleen tarkastellaan rajoitukseen liittyviä sääntöjä 18 päätöstä ja asetusta. Liikennevaliokunta artiklan 54 mukaan on yksinomaisesti vastuussa osasta näitä artikloja. Itrevaliokunta kuitenkin kirjoittaa lausunnon Sibusek on siellä esittelijänä. Ensin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä. Kiittäisin samalla myös valiokuntamme henkilöstöä, Martin Schulzin, sanoinko hän nyt oikein toimia. Viime viikolla oli varjoesittelijöiden kokous ja siellä keskusteltiin kompromissitarkistuksista, jotka hyväksyttiin. Kyse on siis ennen kaikkea siitä, että tämä rahoituksen yhdistäminen otetaan verkkojen Eurooppa- ja ESIR-rakennelmiin. Tämä toivottavasti tuo enemmän joustoa liikenneinfrastruktuuri-investointien rahoitukseen. Yksi hyvin tärkeä tarkistus on tullut kollega Rikeeltä. Se koskee riskikysymyksiä hankkeiden osalta, jotka ovat tällaisia rahoitusta yhdistäviä ja joissa EIP ei kanna ensimmäisenä vastuuta. Edustaja rikkeen kompromissitarkistuksessa on sanottu, että pohtikaa sitä, että jos EIP osallistuu, niin silloin yksityinen sektori ei voi kannata kaikkia riskejä, vaan EIPn itsensä pitää olla mukana myös vastuuta kantamassa. Keskusteluissa keskusteltiin myös siitä suhteesta, joka on lainojen ja tukien apurahojen välillä. Euroopan parlamentissa on tästä erilaisia kantoja. Itse tukisin kovasti sitä, että myönnetään enemmän lainoja. Arvon kollega Aila Sender taas kovasti tukee apurahoja. Joten tästä saadaan mukavaa keskustelun aihetta jatkuvasti. Ja lopuksi pahoittelut Martin Fuchsista tietenkin, enkä Martin Schulzista. Pahoittelut vielä tähän lopuksi. Tässä tämä. Zo berucht. C'était juste... Euh, Halusitte vain varmistaa, olemmeko yhä hereillä. No, toki, toki olemme. Ja Ayala Sender. Sí, gracias. Eh, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ensinnäkin Van de Kampille. Hienoa, että tässä on saatu aikaan kompromisseja. Sellaisia kompromisseja, jotka osittain ottavat tietyt huolenaiheemme huomioon. Puhuitte apurahoista ja lainoista. Liikenneala pyytää meiltä, että emme vähentäisi apurahan budjettiamme. Komissio pyrkii siihen, että Euroopan talousarviota ei pienennetä, mutta tämä ratkaisumalli hieman muuttaa tätä toimintamallia sekoittamisen, rahoituksen sekoittamisen suuntaan. Ja haluan kiittää esittelijä myös siitä, että kompromissin lisäksi hän tukee tarkistuksia, joissa pyydetään säilyttämään 80-85 prosenttia monivuotisista ohjelmista. Komissio haluaa pitää kiinni kaikista kerrallaan, sanoi, että hallinnointi on helpompaa, mutta meidän täytyy katsoa tiettyjä mm, mukautettuja ohjelmia niin, että voidaan tarttua tiettyihin painopistealueisiin tänä vuonna ja näin lisätä kattavuutta ja myös kokonaisverkoston tehokkuutta. On hienoa, että olette pyrkinyt konsensukseen Van de Kamp ja myös parantamaan komission ehdotusta. Kiitos. Merci, Madame Mayasanda. Monsieur Riquet, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Je vois que la foule des députés qui restent témoigne de leur appétit pour les questions financières. kiitos. Tästä väkijoukossa näkee, kenellä on ruokahalua rahoituskysymyksiin. No kun rahaa ei ole, niin sitä alkaa draama. Kiitos viimeistä erinomaista lausunnosta ja erityisesti siitä, miten laadukkaasti hän on vetänyt keskustelujen varjastelijoiden kanssa toimme kaikkia kompromissitarkistuksia, jotka olemme löytäneet, ja kahta asiaa painittaisiin. Ne ovat tärkeitä. Ensin aluekehitysrahaston käyttäminen kulutussektorin kilpailukyvyn parantamiseksi. Ei se ole järkevää, että kulutus on suljettu pois kaikista näistä niistä kilpailukyvyn otsakkeen alla tarvitsema rahaa suunnitteluun ja investointivälineiden tukia, äh, investointivälineiden täytyy tukea sellaisia, jotka perustuvat lainoja muihin. Meidän täytyy taistella, että tämä rahoitus saadaan aikaan. Muut valikonnat voivat olla muuta mieltä. Ja viime sanoi, että e, e, ei, mun markkinatoimi on näin tällaisessa tavalla tämä on ihan ekstravagantti, että tätä rahoitusta ei ole. myös huomiota siihen, että kun luettelemme erilaisia rahoitustyyppejä ja rahoitusvälineitä, niin keskustelu laimenee, koska mikä listalla ei ole. Minusta pitäisi puhua generisemmin, käyttää yleisluontoisempia käsitteitä tarkastus 23 en mä toi, koska tällainen eh, tämä blendi, niin e- e- e- etukäteen arviointi on juuri päivästä se, kun pitäisi tehdä. Meillä on tekninen väline, joka tukee investointeja. Sisällä eksäänteen arviointia mahdotonta. Tähänkin tässä huomiota. Tämä on hyvä teksti. Esittelijä on vetänyt keskusteluja hyvin. Joten kaikkia kompromissitarkistuksia toimme. Ja Rike käännä katseet komission ja herra Marainen puoleen. Ja. Thank you, Mrs. Chairman. Uh, um. Kyllä, kiitos puheenjohtaja, että sain mahdollisuuden vähän kommentoida tätä mietintöluonnosta ja tarkistuksia. Me otimme huomioon tuon tarkistuksen, joka liittyy tuohon kattoon. Meillä komission ehdotus oli 10 prosenttia tuon blendingin osalta, rajoituksen yhdistämisen osalta. Me olemme sitä mieltä, että 10 prosentin katto on ihan sopiva summa. Antaa meille kriittistä massaa kokeilla tätä uutta lähestymistapaa ja noudattelee myös verkkojen Eurooppa-välineen tavoitetta, että houkutellaan rahoitusta. Mitä sitten tulee tulevaisuuden rahoitusta yhdistävän toimintatapaan? Tätä varmasti tarkastellaan puolivälin arvioinnissa Verkon Euroopan välineen osalta. Ja jos ajatellaan toimintaa, niin me aiomme esittää täytäntöönpanoa toimintaa työohjelma ja mitä tulee mihin tahansa rahoitusvälineeseen. Kuljetaan tuon verkon Euroopan komitean kautta, jolla on mahdollisuus katsoa, tarvitaanko tällaista ystämisvälinettä vai ei. Haluaisin myös sanoa, että kysyttiin vähän, miten vihreä verkkojen Euroopan väline on. selitys suoranaisesti tähän, mutta 90 prosenttisesti se liittyy vihreämpiin aloihin, kuten sisävesiliikenteeseen ja raideliikenteeseen. Ja sitten palaisin siihen ajatukseen, että on monia määräyksiä, jotka liittyvät esiriin. Viittaisin oikeastaan mieluummin esir kakkoseen. Esir kakkos keskusteluihin. Ja lopulta teillä taisi olla muutama tärkeä seikka. Yksi niistä on viimeinen. Tässä on ilmeisesti epäselvyyttä liikenteen asemasta tulevissa rahoituskeyksissä. Tämä ei ole varmaankaan oikea oikeusperusta lähteä ennakoimaan tulevia rahoituskehys neuvotteluita, mutta kuitenkin on annettu ymmärtää, että ei alle 2,7 prosenttia tulevista rajoituskäyksistä menee liikenteeseen. Tällä hetkellä, jos katsotaan liikennettä, esiiriä, ja kohesiovaroja, horisonttia, verkkojen Eurooppa-välinettä, olemme nyt noin 10 prosentissa. Joten riippumatta siitä, onko nyt sopiva lähteä keskustelemaan tästä kohdasta, niin – 2,5 prosenttia meistä tuntuu kyllä kovin pieneltä. No, joka tapauksessa minä ja kollegamme olemme täällä, olemme aina valmiita vastaamaan jäsenten kysymyksiin. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Merci à vous. Je ne sais pas comment on doit... Kiitos teille. Mitähän teidän viimeinen kommenttinen pitäisi tulkita? Äh, loppusanat esit- esitteli Wim van de Kampella. Dank. Puheenjohtaja, kiitokset komissiolle, kiitokset varjoesittelijöille kommenteista. Olemme aivan valmiina äänestämään huomisaamuna kello yhdeksän. Kiitos. Merci. Paljon kiitoksia. Äänestys on siis huomenna yhdeksän nolla nolla. Ja nyt jatketaan suljetun ovin. Lyhyt keskeytys. Webstreami lopetetaan ja olen paljon yleisö. Teidän täytyy lähteä sal